No niin, eh, hyvää iltaa. Jatkamme keskusteluitamme. Tervetuloa talousarvion valvontavaliokunnan kokoukseen ja otamme esiin esityslistan kohdan numero yksi, eli esityslistan hyväksyminen. Kohtaan kaksi haluaisin sanoa, että Cont on eh, painetussa versiossa ja sen lisäksi tämä kokous lähetetään internetin kautta. Sitten siirrymme kohtaan kolme, komission puolueettomuus- ja riippumattomuuspolitiikka ja erityisesti komission pääsihteerin nimittäminen. Ja meillä on 129 tarkistusta. Öö, ovatko ryhmät päässeet nyt niin pitkälle, että voimme aloittaa? Haluaisin kiinnittää huomiota siihen, että tämä päätöslauselma on avoin allekirjoittamista varten ja voitte tämän kirjallisesti koska tahansa voitte sen sitten ilmoittaa, kun tämä konsolidoitu teksti on käsillä. Eli lähdemme nyt sitten äänestämään, onko jotain onko ketään paikalla, joka vastustaa tätä. Kysymys kuuluu myös, onko kaikilla äänestyskortit mukana. Eli jos ei, niin sitten te, teidän täytyy aina äänestyksen, koneäänestyksen yhteydessä ilmoittaa, miten äänestitte. Pyytäisin, että kollegat kaivaisivat nyt äänestyskorttinsa esiin ja käynnistämme äänestyksen. Ehdottaisin, että aloitamme kompromisseista niin, että sitten meillä on hieman yksinkertaisempaa. Kompromissi A. Puolesta. Kompro Kompromissi A. Aloitamme siis kompromisseista, mikäli se vain teille käy, koska tämä helpottaa tilannetta. Uusi kohta 12a. 12a uusi kompromissi A. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi B tarkistetussa versiossa, joka on lähetetty teille, kuten varjoesittelijöiden kokouksessa sovittiin. Eli uusi kohta ennen kohtaa 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi C kohta 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi D puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi E puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi F puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi G puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi H puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi I puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Eli kaikki kompromissit on hyväksytty ja tämä helpottaa tilannetta. Tarkistus 14, koska kolma, 13 tarkistus on katettu. 14 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 15 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 18 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 19 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 20 toinen osa vedetty takaisin, ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 21 ja 22 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 23 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 24 pu- raukeaa. 24 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 25 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan koneellisesti. Tarkistus 25. Hyväksytty. 26 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 27 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 28 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme koneellisesti 28. Hyväksytty. 29 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 31 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 32 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 33 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 34 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 35 puu- ja suullinen tarkistus. Kukaan ei vastusta nähtävästi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 36 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 38 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 39 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 40 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 41 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 42 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty 43 puolesta, vastaan tyhjää. Tarkistamme koneellisesti 43. Hyväksytty. 44 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 45 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 46 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 47 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 48 puolesta. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 51 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 52 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 53 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 54 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 55 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 56 kohta kohdalta ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 58 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 59 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 60 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 64 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 65 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 66 kohta kohdalta ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Haluatteko, että tarkistamme sen? Tarkistamme konsellisesta 66 ja ensimmäinen osa. Äänestys päättyy. Onko täällä muita, joilla ei ole korttia? Onko kaikilla kortti? 14 puolesta, 15 vastaan. Onko teillä kortti? Selvä. Hylätty. Tämä oli 66. Sorry, I can't follow you. No, six, no, no, 66. No, no, no. Six, 65 was... 65 oli hyvin selvä tulos. 66 ensimmäinen osa on hylätty, toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 67 ja 68 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 69 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 70 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 71 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 72 puolesta, vastaan tyhjää. Hyväksytty 73 puolesta, vastaan tyhjää. Hylätty 74 puolesta, vastaan tyhjää. Hylätty 75 puolesta, vastaan tyhjää. Hylätty 76 puolesta, vastaan tyhjää. Hyväksytty 78 puolesta, vastaan tyhjää. Hyväksytty 78. Tarkistamme koneellisesti. Äänestys alkaa. 78. Äänestys päättyy. Selkeästi hylätty. 79 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 81 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 83 puolesta vastaan tyhjää. 83. Edustaja äh, Valli halusi, että tästä äänestetään puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 84 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 85 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty 86 puolesta. Bart halusi, että tästä äänestetään erikseen. 86 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 87 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 90 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 92 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 93 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 94 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 95 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 98 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 101 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 102 puolesta vastaan tyhjää tarkistamme koneellisesti 102. Äänestys päättyy. Selkeästi hylätty. 103 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 105 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 108 puolesta vastaan. Tarkistamme 108 koneellisesti. 108. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 109 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 110 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 111 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 112 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 120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 johdantaosan kappale F puolesta vastaan. Ei, anteeksi, anteeksi, puheenjohtaja sanoi. Loppuäänestys. Nimenhuutoäänestyksellä äänestys alkaa. The vote is open. The 21 puolesta, kolme vastaa ja neljä tyhjää. Ja minä äänestän puolesta. Kiitokset. Kiitokset sihteeristölle. Tämä oli todella suuri työ. Tämä on ensimmäinen kerta, kun minä todellakin istuin sunnuntai-iltana myöhään vielä tässä. Muistuttaisin, että Kello 13 on mä, tarkistusten määräaika täysistuntoon, mutta pyytäisin todellakin, että se mitä nyt on sovittu äänestyksessä, että se jäisi tällaiseksi. Ne, jotka eivät halua osallistua Olafin johtajaehdokkaiden kuulemiseen voisivat lähteä nyt huoneesta mahdollisimman hiljaa. Liebe Kollegin, liebe, ja, could we, ja, can we continue? No niin, hyvät kollegat, voimmeko jatkaa? Mitä enemmän aikaa me käytämme nyt tähän, niin sitä pitemmälle yöhön meidän on tehtävä töitä. Ja, ja dann machen wir weiter in der Tagesordnung. Nyt sitten jatkamme eh, eteenpäin esityslistalla. Petosnetorjuntaviraston Olafin johtajaehdokkaiden kuuleminen. Meillä on 40 minuuttia jokaiselle ehdokkaalle. Lähdemme eteenpäin aakkosjärjestyksessä ja muistuttaisin, että meillä on sitten tämän jälkeen ryhmille pieni eh, harkintatauko ja sitten teemme valinnan. Tänään kello 23 ja sitten torstaina. Tämä on ehkäpä kaikkein paras eh, järjestelmä kaikille osallistuville. Aloitamme ensimmäistä ehdokkaasta, eli herra Itälästä. Ah, herra Itälä tulikin jo. Säännöt ovat selvät, viisi minuuttia aikaa esitellä itsensä ja sitten avaamme keskustelun DONT-järjestelmän mukaisesti. Ville Itälä, vanha tuttavuus, olkaa hyvä, teillä on puheenvuoro. Is this mine? Yeah, this is, no, this is mine and you have yours on the other side. Somebody has. Nothing. Yeah. Ah. Yeah. <laughs> Sorry. Sorry. About this. Madam Chair, Puheenjohtaja, hyvät jäsenet. Aivan ensiksi haluaisin todeta, että Olafilla on hyvin tärkeä rooli. Kun puhutaan uskottavuudesta ja luottamuksesta EU-hun kokonaisuutena, Sorry. Is it okay? yes, it's okay. Sorry. Voinkohan jatkaa? So there are currently three, uh... Tällä hetkellä on siis eh, kolme tärkeää asiaa, joihin olisi keskityttävä. Luottamus, yhteistyö ja motivaatio. Nämä kaikki liittyvät tiiviisti toisiinsa. Kaikkein hi- tuoreimman EU-kyselyn mukaan enemmistö kansalaista uskoo, että petoksia ja korruptiota EUn toimielimissä ilmenee laajasti. Olafilla on hyvin tärkeä rooli niin, että kansalaisten luottamus saataisiin voitettua takaisin. Olafin on saatava myös sidosryhmien luottamus ja tähän päästään parhaiten tekemällä parempaa yhteistyötä niiden kanssa. Tarkoitan sidosryhmillä teitä, kontvaliokuntaa, neuvostoa, jäsenvaltioita, tilintarkastustuomioistuinta ja valvontakomiteaa. Tässä haluaisinkin tästä sanoa, että valvontakomitealle pitäisi antaa kaikki ne tiedot, joita se tarvitsee voidakseen suoriutua tehtävistään. Sitten tästä EPOsta, Euroopan syyttäjävirastosta. Noin 15 vuotta sitten olin eh, sisä- ja oikeusasioiden neuvostossa ja siellä jo silloin kävimme alustavia keskusteluja Epposta. Minä kannatin tämän syyttäjäviraston perustamista. 15 vuotta myöhemmin päätös siitä, koska syyttäjävirasto aloittaa toimintansa, on lopulta tehty. Mitään varaa virheille ei siis nyt enää ole aivan alusta asti Olafin ja syyttäjäviraston on tehtävää saumatonta yhteistyötä. On oltava hyvin selvä, kuka tekee mitäkin ja kuka tekee mitkä päätökset, jotta vältettäisiin päällekkäisyydet ja mahdolliset aukot. Näiden kahden elimen työn pitäisi täydentää toisiaan ja synergiaa olisi hyödynnettävä. Yksi parhaista välineistä tulee olemaan tietojen vaihto. Ja olisikin hyviä, hyvä aloittaa tietojen vaihto johtajien välillä. Oikeudelliset puitteet tarvitsevat hieman selvennystä ja harmonisointia. Esimerkiksi ALV-tutkimukset, menettelytakkeet ja Olafin kertomusten hyväksyttävyys kansallisessa tuomioistuimessa ovat tällaisia asioita. Haluaisin korostaa sitä, että Olaf tulee pysymään riippumattomana keskeisenä toimijana. Aivan lyhyesti sanottuna minun näkemykseni Olafissa, Olafista on seuraava. Se on riippumaton, avoin, vakaa, eettinen tehokas, ammattitaitoinen, sukupuolen suhteen tasa-arvoinen aktiivinen. Nämä kaikki edellyttävät hyvän henkilökuntaa. Henkilökunta on paras valtti, mitä Olafilla on. On hyvin keskeistä kuunnella henkilökuntaa ja antaa mahdollisuuksia lisäkoulutukseen ja osoittaa että, että heillä on mahdollisuus ylennyksiin. Hyvä puheenjohtaja, mitään vallankumousta ei tarvita, mutta parantamisen varaa varmasti on. Nyt jos sopii, niin voisin kertoa vähän kokemuksestani vuodesta 1984-1988 toimin nimismiehen. Minulla oli täysi, täydet valtuudet kolmalla poliisi piirillä. Tämän jälkeen hyppäsin toiselle puolelle aitaa ja minusta tuli asianajaja. Toimin asianajana vuoden. Tämän jälkeen minut valittiin Suomen eduskuntaan. Siellä johdin perustuslakivaliokuntaa, jossa käsiteltiin perusoikeuksia. Sitten minusta tuli sisäministerin ja, ja pääministerin sijainen olin oikeus- ja sisäasioiden neuvoston jäsen. Tämän jälkeen minut valittiin Euroopan parlamenttiin, jossa toimin budjettivaliokunnassa ja talousarvon valvontavaliokunnassa. Viimeiset kuusi vuotta olen, olen toiminut tilintarkastustuomioistuimen jäsenenä. Her, henkilönä olen suora, puheinen, työ, työ, työtä tekevä, helposti viestivä, eikä minulla ole mitään tällaisia eturistiriitaongelmia. Kiitoksia. Damit öffnen wir. Kiitos. Nyt sitten aloitamme ryhmien puheenvuorot. Petri Sarvamaa aloittaa. Kaksi minuuttia, yksi minuutti kysymys ja yksi minuutti vastaus. Olkaa hyvä. Thank you, Chair. Thank you, Mr. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos Leitälä, että olette täällä kuulemistilaisuudessa. Minulla on kaksi kysymystä. Ensin Euroopan tilintarkastustoimioistuimen roolista. Minusta on melko mielenkiintoista. Kun oikeastaan voisin kysyä, onko tässä Olafin tärkeässä työssä tilintarkastustuomioistuimella rooli? <clears throat> Käyttääkö Olaf sitä tietoa, jota Euroopan tilintarkastustuomioistuin kerää? Ja näkisittekö, että tässä olisi jotain muutosta paikallaan? Toinen kysymykseni liittyy avoimuuteen. Miten suhtaudutte Olafin avoimuuteen? Mitä voitaisiin tehdä? Ja erityisesti, miten otetaan huomioon niiden oikeudet, jotka ovat tutkinnan alla? Miten heidän oikeuksistaan huolehditaan nykytilanteessa ja haluaisitteko jotain muuttaa tässä mielessä? Kiitos. Thank you for your question. Kiitoksia tästä kysymyksestä. Ensinnäkin tilintarkastustuomioistuimesta olen ollut aika huolissani tästä yhteistyöstä Olafin kanssa, Olafin ja tilintarkastustuomioistuimen välillä. Itse asiassa yhteistyötä ei oikeastaan ole juurikaan. Lähes 500 tilintarkastajaa on kentällä koko ajan. Ei ole ollut minkäänlaista yhteistä koulutusta ja yhteisiä koulutuksia eikä mitään henkilöstövaihtoa. Jos voisimme kouluttaa näitä tilintarkastajia, kun he tekevät omaa työtään, eihän heidän tarvitse muuttaa työtään, mutta he tekevät työtä kentällä ja heillä on koulutus, jonka avulla he voivat tunnistaa petoksia. Jos näin olisi, voisimme saada paljon parempia tuloksia. Tämä edellyttää paljon parempaa ja syvempää yhteistyötä. Nyt meillä on sellainen tilanne, että resursseja on supistettu, joten yhteistyö on todella avainasemassa niin, että voitaisiin saada, saada aika parempia tuloksia pienemmillä resursseilla. Tästä voitaisiin paljon saada irti ja uskon, että tilanteen olisi välittömästi mi- muututtava. Aika taisi loppua sitten avoimuudesta vielä. Kuten sanoin, tämä on yksi tärkeimmistä arvoistani. Niin olen Suomesta ja hallituksessakin totu siihen, että kaikki on avointa. Kun puhutaan veronmaksajien rahasta, niin emme puhu omista varoistamme. Silloin meidän on todella toimittava avoimesti. Haluaisin maksimoida Olafin avoimuutta niin, että tietoa annetaan mahdollisimman paljon valvontakomitealle ja myös kontvaliokunnalle. Uskon, että tämä on ainoa tapa, jolla tulevaisuudessa asiat voidaan hoitaa. Tietenkin voi olla, että joitakin poikkeuksia joskus on, mutta kyllä niiden pitää olla poikkeuksia. Tämä ei tietenkään koske kesken olevia tutkimuksia. Kiitokset ja sitten kollega Ajala, yksi minuutti kysymys ja yksi minuutti vastaus. Si, eh, bienvenido, señorita Sabe que... Tervetuloa, herra täällä. On ilo nähdä teidät täällä. Aina olemme tehneet hyvää yhteistyötä. Ensin olitte täällä kollegana ja, ja sitten tilintarkastustuomioistuimen jäsenenä, joka vastasi suhteesta parlamentin kanssa. Olen oikein iloinen siitä, että olette tässä tilanteessa ja teillä on tämä uusi mahdollisuus oikeastaan palata juurillenne, koska koska nimismiehenä ja asianajajanakin tämä on oikein sopiva profiili tähän tehtävään. Meillähän oli tämä Olafin valvontakomitean kriisi, Tämä on varmasti ensimmäinen asia eh, henkilökunnan lisäksi, joka teidän on käsiteltävä. Haluaisin kysyä, kuinka ajattelette tätä suhdetta valvontakomitean kanssa ottaen huomioon se, että, että nyt on enemmän keskitytty siihen, että on tuomittu Olafia eikä niinkään tehty työtä tärkeissä asioissa, kuten esimerkiksi eettisten sääntöjen laatiminen tutkittavien henkilöiden kohdalla. Toiseksi haluaisin tietää, kuinka ajattelette siitä, miten syyttäjän virasto kehittyy ja kun jäsenvaltiota tulee tähän enemmän mukaan, kuinka näette tulevaisuuden, että olisiko Olaf jonkinlainen Euro- tällainen poliisimestari, syyttäjä viraston rinnalla ja sen rinnalla todella, minkälaisena te näette tämän yhteistyön tulevaisuudessa? ja Olafin välillä. Jos todella ajatellaan, että joskus tulevaisuudessa Olafista tulisi, jos saadaan siis vakuutettua kaikki nämä jäsenvaltiot siitä, että syyttäjään voi tutkia kaikkea. Ja näin ollen, näin ollen Olafista tulisi jonkinlainen oikeudellinen poliisi, jota Eurooppa tarvitsee. Thank you for, for your question. Kiitos kysymyksistä. Ensinnäkin valvontakomitean rooli. Kuten sanoin, halusin vahvistaa yhteistyötä paljon. Ja itse asiassa haluaisin vahvistaa valvontakomitean roolia. Kuten sanoin, olisi tärkeää antaa kaikki tieto, jota voidaan antaa, ei tietenkään käynnissä olevista tutkinnoista, mutta jos tätä tietoa ei ole, niin miten voidaan kantaa vastuu? Siksi tämä on niin tärkeä asia. Ja tulen itse valvontaa puolelta, joten ymmärrän, että kyse ei ole vihollisesta, vaan parhaasta ystävästä voi olla kyse, ehkä kriittisestä sellaisesta, mutta ainoastaan kriittisen palautteen kautta voi tehdä parannuksia, joten haluaisin hyvin läheistä yhteistyötä. Kyse ei ole ainoastaan valvonnasta, vaan selkeästi on myös neuvoantava rooli. Joten valvontakomitea voi toimia tukena, jos minut valittaisiin ja olisi jotain, olisi jotain eettisiä ongelmia, niin kysyisin valvontakomitean kantaa. Kollega Czarnecki, pitää. Sitten kollega Czarnecki, yksi minuutti. Olet ainakin listallani niin ECRn puhujana, eikö? Eikö ECRstä ole ketään? Selvä. No sitten Alde. Okei. Okay. Thank you very much uh, and welcome, Mr. Kiitos ja oikein paljon tervetuloa herra Itälä. Kaksi kysymystä, mutta yhteen, yhteen sain jo itse asiassa vastauksen. Olisin halunnut kysyä Olafin suhteesta valvontakomiteaan ja sitä, että Olafilla on ollut aika vähän tietoa käytettävissä. Millä tavalla te jatkossa teette? Haluaisitteko, että teillä olisi täysi pääsy kaikkeen tietoihin, kaikkiin kysymyksiin? Itse asiassa melkein kyllä jo vastasitte tähän kysymykseen, mutta ehkä voisitte kertoa hieman yksityiskohtaisemmin. Toinen kysymys. Teillä on pitkä ura sekä Suomen että Euroopan politiikassa. Jos ajattelet kaikki, kahta kaikkein tärkeintä EU-poliittista eh, e aloitetta, jonka olette käynnistäneet. Eli mitä te painotatte teidän poliittisena eh, menestyksenänne? Kiitos ihan konkreettisesti tästä informaation antamisesta valvontakomitealle. Kuten sanoin, minä antaisin kaiken informaation, mikä oikeudellisesti lain mukaan on mahdollista. Eli lähes kaikki, mutta ei käynnissä olevaa tutkimusta, mutta sen jälkeen kun asia on viety päätöksen, niin sitten kaikki. Koska tämähän on itse asiassa tae sille, että Olaf voi toimia ja olla riippumaton. Se, että on valvontakomitea, joka voi seurata, mitä tapahtuu varsinkin kun avataan näitä juttuja ja sitten kun ne lopetetaan niin silloin tämä informaatio täytyisi antaa eteenpäin niin, että se voi valvoa, että onko asia hoidettu hyvin. Jos ei anna kaikkia informaatiota, niin silloin voi pelata tilastoilla. No, avattiin niin ja niin monta juttua ja niin edelleen. Mutta jos ei ole informaatiota, niin silloin täytyy vain luottaa tilastoihin, eikä se ole aina ihan oikein. koska haluan todellakin rakentaa luottamusta näiden elinten välillä. Toinen kysymys. Minähän olin kontin jäsen. Olin esittelijä, parlamentin talousarvion esittelijä. Siinä oli aika lailla hommaa. Mutta toki joku on samaa mieltä kanssani, joku eri mieltä, mutta tämä on nyt se viimeisin. Bartstas. Kiitos. Ja sitten Bartstas yksi minuutti ja sitten Itälä saa vastata yhden minuutin. Kiitos äh, puheenjohtaja. Haluan mennä pidemmälle tämä, tässä, no siis ensin eh, tervetuloa, mehän tunnemme toisemme. Mutta haluan jatkaa tästä suhteesta, tästä vaikeasta suhteesta viime vuosien aikana yhtäältä edellisen johta, Olafin johtajan ja toisaalta valvontakomitean välillä. Te sanoitte äsken vastauksessanne Martina kysymykseen, että te tulisitte olemaan hyvin avoin. Mutta jos teidät nimitetään uudeksi pääjohtajaksi, niin silloin teidän pitäisi tehdä täyttä yhteistyötä valvontakomitean kanssa ja huolehtisitteko te siitä, että he saisivat täyden avoimuuden niissä asioissa, jotka on viety päätökseen, siis ei käynnissä olevissa tutkimuksissa, mutta niin, että valvontakomitea voisi tutkia, onko Olafin tutkimukset tehty oikein tai ei. Ja lupaatteko te meille tässä täyden avoimuuden ja seurattavuuden? Yes, uh, I said here before that olen sanonut ja aikaisemminkin, että avoimuus on todella tärkeä asia minulle. Antaisin kaikki tiedot, mikä on laillisesti mahdollista antaa. Eli kaikki tieto, paitsi käynnissä olevat tutkinnat. Minä näen yhteistyön niin tärkeänä, no tämä ei ole minun päätökseni tietenkään, mutta vahvistaisin jopa valvontaa komitean työtä, jotta se voisi toimia myös eettisenä komiteana. Ei ainoastaan saada tietoa, valvoa, antaa oikeudellista, juridista neuvoa, mutta toimia myös eettisissä kysymyksissä. Olen katsonut näitä ehdotuksia, joita on tehty. Enkä kovasti puolella sitä, että luodaan nyt lisää tasoja, kun meillä on nyt jo hyvä ammattimaisesti toimiva valvontataho. Luotetaan nyt sen ammattimaiseen työhön ja Olafin on annettava kaikki tarvittava tieto. Kiitos. Sitten kollega de Jong. Kiitos eh, puheenjohtaja. Minulla on oikeastaan kaksi kysymystä. Ensimmäinen liittyy tähän valvontatehtävään. Ja valvontakomitea voi luonnollisesti tehdä hyvää eh, työtä, varsinkin jos se saa uusia toimivaltuuksia. Monet jäsenvaltiot kuitenkin sanovat, että ne eivät käytä Olafin tutkimuksia sen vuoksi, että menettelytapasäännöt ovat hankalia tai epäselviä ja että Olaf ei välttämättä toimi sen kyseisen jäsenvaltion lainsäädännön mukaan. Eli kysymys on siitä, että pitäisi mm, valvontakomitean valvoa myös näitä todisteita, mitä Olaf kerää. Mutta teillä itsellänne ei ole mitään tutkimuskokemusta, joten miten se? Sitten toinen asia. Voisitteko te myös kertoa, minkälaista hallinnollista johtajakokemusta teillä on, jos teidät tähän nimitettäisiin? Yeah, if, I, uh, understood right. Jos ymmärsin oikein, kysyit sitten jälleen tästä valvontaa puolen politiikasta ja siitä, kuinka tämä liittyy menettelyllisiin oikeuksiin ja perusoikeuksiin. Sanoin, että mikäli se hyvin toimii, niin kyllä muut, halutaan, että se hyvin toimisi, niin tarvitaan asetukseen jotakin muutoksia. En ole aivan vakuuttunut nykyään siitä, että nämä ihmiset, joita asia koskee, niin heillä ei ole mitään pääsyä Olafin tietoihin. Sanotaan, että hallinnolliset menettelyt eivät ole niin vahvoja, eivätkä ne puutu niin vahvasti e, yksityishenkilön oikeuksiin kuin rikosotutkimukset. En ole yhtä mieltä tästä. Tilanne voi olla jopa pahempi. Ensin ollaan hallinnollisessa tutkimuksessa – ja sitten mahdollisesti kaksi vuotta myöhemmin siirrytään rikostutkimuksen puolelle. Joten tässä on todella hyvin pitkä aika, kun tämän ihmisen pitää odottaa. Yksi perusarvoista Euroopan unionissa on se, että aina on taattava reilu oikeudenmukainen oikeudenkäynti. Kuinka sitten voidaan valmistautua tällaiseen oikeudenkäyntiin, jos ei tiedetä kaikkea ja yksityiskohtia, jotka koskevat itseään? Oikeudenmukainen oikeudenkäynti ei ala silloin, kun oikeudenkäynti alkaa, vaan silloin, kun tutkimus alkaa. Se on hyvin pitkä menettely. Joten toivon, että lainsäädännössä, äh, lainsäädännön kautta tämä asetus muutetaan niin, että Olaf voi näissä asioissa toimia paremmin. E, tämä syyttäjän perustaminen on hyvä mahdollisuus mutta tarvitaan harmonisointia ja selvennyksiä tähän asetukseen muussa tapa, todella tarvitaan muutoksia tähän yhteistyöhön. Sitten kollega Valli. Kiitoksia. Kaksi kysymystä. Ensinnäkin, kuinka te aiotte parantaa suhteita Olafin ja jäsenvaltioiden välillä on paljon suosituksia, joita ei ole noudatettu ja kunnioitettu. Haluaisin tietää, kuinka pyritte löytymään, kom, löytämään kompromissin ratkaisun, mikä ei ole varmasti mikään helppo asia edes poliittisesti. Mikä sitten olisi Olafin rooli suhteessa uuteen syyttäjävirastoon? Tässä olisi hyvä ymmärtää, kuinka tutkimukset hoidetaan, tuleeko päällekkäisyyksiä vai ei, mikä on teidän kantanne tässä asiassa, kun syyttäjävirasto aloittaa toimintansa. Sitten kun katsot tätä CVtä, teillä on hyvin pitkä poliittinen kokemus. Haluaisin ymmärtää, mitä takeita voitte antaa valiokunnalle puolueettomuudestanne eh, pääjohtajana, kun ajatellaan poliittista taustaanne. Thank you. One minute is too short. Kiitos. Minuutti ei oikein riitä kolmeen kysymykseen, mutta teen parhaani. Ensinnäkin jäsenvaltiot ovat tärkeitä totta kai Euroopan unionissa. Ja nyt luodaan tällaiset tahot jokaisen jäsenvaltioon. Ja se on tärkeää, koska läheinen yhteistyö jäsenvaltioiden kanssa on tärkeää. Mutta Olafin kertomusten näkyvyyden osalta pitää katsoa yksittäin jokaista jäsenvaltiota, joten tätä yhteistyötä todella tarvitaan, muuten se ei toimi. Ja sitten Euroopan syyttäjävirasto, EPPO. Kuten sanoin, tärkein väline tässä on tiedonvaihto. Mutta miten se tapahtuu? On varmasti hyvä lähteä johtajatasolta katsomaan yhdessä johtajien kesken kaikkia kysymyksiä ja sitten ehkä yhteisvirkamiehet. Mutta ensin lähdettäköön korkeimmalta tasolta, että voidaan puhua yhdessä kaikista – asioista. Tässä ei voida epäonnistua. Se ei ole mahdollista, vaan tässä tarvitaan todella läheistä avointa yhteistyötä. Olen nähnyt monet kerrat, että on hienoa, että sanotaan jotain kaunista täällä, mutta hyvin pian sitten rakentuu kuitenkin muureja toimielinten välille, mutta sitä me voi hyväksyä tässä tapauksessa. Ole pahoillani. Seuraava kysymys. Monsieur Jacques. Jacques. Euh, niin hyvä. Herra, yksi kysymys. Hiljattain kuulemme, että herra Totorina, Totorina oli menehtynyt. Hän, hän oli Kalabrian mafian suuri johtaja. Kävin internetissä YouTube-kanavaa katsomassa näin siellä erilaisia reportaaseja ja menisin pudotta tuolelta, niin kun kuulin, kun näin siellä äh, ranskanlaisen raportin, jossa nuori 35-vuotias katuva mafian jäsen, joka on nyt esiteltynyt tulevana luutnanttina, jo ellei hän olisi pettänyt tätä asiaa, hänen oli tarkoitus olla tämän Totorinan seuraaja, ja hän kertoi, että Euroopan unionilta tehdyt kavallukset ovat miljardien eurojen tasolla. Siis todella miljardeja mafia on kavaltanut EU-varoja. Jos teistä tulee Olafin johtaja, aiotteko ajatella niin, että nämä kavallukset ovat yksi viraston prioriteeteista? Yeah, uh, if I will be... Jos minut valitaan, numero yksi painopiste olisi taistelu järjestäytynyttä rajat ylittävää rikollisuutta vastaan. Nimenomaan PIF-rikoksia vastaan. Koska ympäristö muuttuu koko ajan, nämä rikolliset oppivat koko ajan uusia asioita ja sen seuraamiseen tarvitaan todellakin hyvää yhteistyötä muiden osapuolten kanssa ja se vaatii myös hyvät välineet. Olen seurannut kansallisia tilintarkastustuomioistuimia tai virastoja ja ne tekevät nyt todella hyvää työtä käyttämällä dataa. En nyt tässä välttämättä ole asiantuntija, mutta olen ymmärtänyt, että jos on tällainen data kanta, niin esimerkiksi komissiosta tai tilintarkastustuomioistuimesta mistä tahansa, niin siihen saa kerättyä kaikki tiedot väärinkäytöksistä ja petoksista. Ja keinoäly ja se, miten näitä robotteja käytetään, on todellakin vallankumouksellista. Ja sitä kautta voidaan parhaalla tavalla taistella mafiaa ja järjestäytynyttä rikollisuutta vastaan. Sitten kollega Salafranca. Eh, Kiitoksia puheenjohtaja. Olen erittäin iloinen siitä, kun näin kollega Itälän täällä keskuudessamme ehdolla tähän tehtävään. Haluaisin kysyä jo johtamisen puolesta. Olemme toki täällä lukeneet teidän CVn, että olette ministeri. Uskon, että teidän johtaja, johtajuus, johtamisen kokemusta kyllä riittää sekä kansalliselta tasolta että neuvoston työstä. Olette ollut myös tämän parlamentin varapuhemies ja tilintarkastustuomioistuimen jäsen. Uskon, että nämä kaikki seikat asettavat teidät hyvin edulliseen asemaan. Täällä viitattiin näihin tiedotusoikeuksiin koskien näitä tutkattavia henkilöitä avoimuuden hengessä. Ymmärrän kyllä, että että oikealla hetkellä on tehtävä, ettei tutkimusta kuitenkaan vahingoiteta. Joudun tästä kohta poistumaan ja pahoittelen tätä. Haluaisin kysyä vielä yhteistyöstä valvontakomitean kanssa, mutta erityisesti tämän, tämän valtuuskunnan, valiokunnan kanssa uskon, että yhteistyö tulee olemaan oikein helppoa. Äh. Niin, kiitos budjetin valvontavaliokunnan entisenä jäsenenä tiedän kyllä, miten tärkeää tämä yhteistyö itse asiassa on. Olafin sidosryhmänä tämä valiokunta on aina taho, joka edustaa kansalaisia, koska teidät on suoraan valittu. Ja siksi tämä on niin tärkeää yhteistyötä. Haluaisin tulla tänne niin usein kuin haluatte. Ja haluaisin myös henkilökohtaisia yhteyksiä valiokuntaan, koska tämän valiokunnan ja Olafin välinen luottamus on todella tärkeä asia. Sitä tarvitaan. Tämä on todella kaikkein tärkeintä yhteistyötä. Ja haluan hinnalla millä hyvänsä saada tämän luottamuksen aikaan. Koska yhdessä voimme saada myös kansalaisten luottamuksen. Kollege Balčytis, bitte. Sitten kollega Balčytis. Ačiū, gerbama pirmininkė. E, Gerbimas kandidaatti. Kiitos e, puheenjohtaja. Hyvä herra Itälä. Te olette yksi neljästä ehdokkaasta ja teillä on e, hyvin vaikuttava kokemusluettelo budjettivalvontavaliokunnasta ja muista toimista. Muistan, että, että että me aikoinaan puhuimme näistä tietojen keruujärjestelmistä jäsenvaltioissa ja tuntuu siltä, että ne puuttuvat yhä vielä kuitenkin monista jäsenvaltioista ja että Olafilla ei ole pääsyä kaikkein näihin kansallisiin tietojenkeruujärjestelmiin, joihin liittyy muun muassa tieto siitä, miten EU-varoja käytetään. Tämä on ongelma, jos ajatellaan varsinkin sitä, että taisteltaisiin tavallaan syitä vastaan eikä vain oireita. Toinen kysymys. Olaf on järjestö, joka toimii komission alaisuudessa. Oletteko te tyytyväinen tähän yhteistyöhön ja miten te ajattelette, että yhteistyön sujuvan tulevaisuudessa? Ja thanks, uh... niin, kiitos. Olette aivan oikeassa. Kuten sanoin, Yhteinen tietokanta on valtavan tärkeä. Tarvitsemme yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa, jotta yhteistä tietoa voidaan jakaa, koska tämä on ehdottomasti paras väline taistella väärinkäytöksiä vastaan. Tähän tarvitaan paljon työtä, koska on puhuttava yksi kerrallaan jokaisen jäsenvaltion kanssa – jos otetaan huomioon, minkälaiset tietokannat tällä hetkellä on olemassa. Ja tietenkin työkomission kanssa on myös tärkeää. Olaf on komission osa. Hallinnollisessa työssä yhteistyö komission kanssa on tärkeää, mutta muistettava, että kun puhutaan tutkimuksista, niin ei voi olla pienintäkään epäilystä riippumattomuudesta. Sen pitää olla aivan kristallinkirkasta, että Olafin työ on riippumatonta, kun puhutaan tutkimusten avaamisesta ja niiden toteuttamisesta. Kollega Stachowski. Kolega Stechowski. Děkuji, paní předsedající. Děkuji za vaši... Puheenjohtaja, kiitoksia tästä esityksestä. Minulla olisi kaksi kysymystä. Ensinnäkin mikä on teidän ajatuksenne, kuinka haluatte rekrytoida uusia ihmisiä Olafiin? Tietojemme mukaan Olaf on aina houkutellut kaikkein parhaita tyyppejä, jotka tietävät, kuinka torjua rahanpesua ja mafiaa. Kuinka aiotte motivoida näitä ihmisiä tulemaan töihin Olafin, niin kuin toivomus on. Sitten toisekseen teidän esityksenne Euroopan parlamentin jäsenille. Miksi me emme saa Olafin kertomuksia, edes lyhennyksiä, e, tiivistelmiä? Näitä ei meille anneta. Miksi Olaf niin vähän viestii julkisuuden kanssa? Voisitteko tätä parantaa? Yeah, thank you. Uh, as I said... Kiitoksia. Kuten sanoin, henkilökunta on Olafin suurin aare ja heitä on toki moni motivoitava. Näissä tehtävissä on tärkeää osoittaa, että nämä ihmiset ovat osa tiimiä. Näin olen aina pyrkinyt toimimaan. Olen tiimipelaaja itse. Näin itseni näin ja haluan, että jokainen järjestössä ja toimielimessä tietää olevansa osa tiimiä ja tuntee näin. Tietenkin Johtaja näyttää suuntaa ja pyrkii sitouttamaan kaikki tekemään työtä samaan suuntaan. On tietenkin hyvin tärkeää motivoida ihmisiä niin, että heillä todella, että he näkevät, että heillä on mahdollisuuksia lisäkoulutukseen ja heillä on mahdollisuuksia ylennyksiin. Tiedän kyllä, että Olafin sisällä on joitakin huolia siitä, että että 45 siirtyy syyttäjänvirastoon ja mitä tapahtuu ensi vuonna tai seuraavana, tuleeko taas 20 tai 40. Uskon, että kyllä he ansaitsevat lupauksen siitä, että, että tämä olisi 45 ja tämä ei tule jatkumaan vuosittain niin, että he voivat luottaa tulevaisuuteen ja jatkaa työtään ammattitaitoista työtä tehden. Kollegi Pirinski, pitää. Sitä kollega Pirinski. Thank you. Kiitos. Täällä päin. Hieman laajempi kysymys. Tämän mandaattikauden aluksi komissio päätti olla julkaisematta yleisraporttia korruptiosta koko Euroopan unionissa – vaan se päätti käsitellä korruptiokysymyksiä maakohtaisesti ohja- eurooppalaisen ohjausjakson puitteissa. Te itse mainitsitte, että suurin osa näistä väärinkäytöksistä ja korruptiokysymyksistä ovat rajat ylittäviä toimia. Minun kysymykseni kuuluukin, tämä on asia, joka on hämännyt minua jo pitemmän aikaa. Nimittäin Nimittäin on olemassa tavallaan sellainen eh, olettamus, että jotkut maat ovat enemmän korruptunoita kuin muut, kuten esimerkiksi Bulgaria tai muut eh, Itä-Euroopan maat. Samanaikaisesti monet nämä eh, näistä asioista ovat saaneet alkunsa vanhoista jäsenvaltioista. Kysymykseni teille kuuluukin, että Miten te voitte todellakin olla riippumaton ja puolueeton ja kyetä asettamaan asiat tai tällaiset keissit kunnon puitteisiin sen sijaan, että vaan lähdetään siitä olettamuksesta, että ajaa se on tuomaa, että kyllä se nyt tuolla varmasti on korruptiota. Yeah, of... On hyvin tärkeää, että pääjohtaja, oli hän sitten kuka ikinä tahansa Olafissa, että hänellä ei ole mitään ennakko-olettamuksia maista. Hän tekee vain äh, työnsä ammattimaisesti, kun keissi on avattu, ja katsoo, että on tarpeeksi todisteita käynnistää juttu. Voi toki ajatella, tai siis ei voi mitenkään ajatella niin, että yksi maa on parempi kuin toinen maa. Ei se toimi niin Euroopan unionissa. Ja silloin menettää fokuksen, jos lähtee nyt asettamaan maita jonkinnäköiseen järjestykseen, että okei, lähdetään tuohon maahan, koska ne ovat huonompia kuin muut maat. Ei, vaan tässä täytyy mennä tapauskohtaisesti, eikä niin, että lähdetään rankkaamaan jäsenvaltioita johonkin tiettyyn järjestykseen. ALDE und e verzichten. Kollege Novakov, bitte. Sitten kollega Novakov. Thank you very much, Chair. Uh... Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Näin täällä jos ajatellaan kokemusta kokemustanne pääministerinä ja sisäministerinä, niin pitäisikö Olafin tehtäviä laajentaa? Kun tänä päivänä Olaf löytää huolestuttavaa tietoa siitä, miten EU-varoja käytetään. Mutta kuitenkin on vaikea päästä syytteeseen asti ja tuomioistuin käsittelyihin ja niin edelleen. Ja toinen kysymykseni. Miten suhtaudutte ja syyttäjäviraston yhteistyön mahdollisuuksiin Olafin kanssa? Kyse on eurooppalaisesta ongelmasta. Tarvitaan eurooppalainen ratkaisu. Onko tuollainen myönteinen yhteistyö mielestäni mahdollista? Kiitos. Yep. <coughs> First of uh, expand of uh, Olaf. Uh, Ensinnäkin EUn toimivallan laajentaminen. Todella laajentamista tarvittaisiin hiukan ja arviointikertomuksen mukaan on pari tärkeää seikkaa, jotka pitää muuttaa ihan vähintään siis pääsy näkemään pankkitilejä, rahavirtoja. Jos siis tutkii talousrikoksia, eikä saa edes oikeutta saada nähdä pankkitilejä, niin miten voidaan suhtautua tähän vakavasti? Oli kyllä hyvin yllättynyt, kun näin, että Olafilla ei ole tällaista oikeutta kääntää pankkien puoleen. Ja ehkä vielä tärkeämpi, on se, että mahdollistetaan se, että Olafin tutkimukset siirtyvät kansallisille tuomioistuimille, koska nyt Olaf tekee työn ja sitten sanotaan, että no kahden vuoden työ ei kelpaa, joten työ lähtee nollasta uudestaan liikkeelle. Tällainen ei toimi. Ja näin varmasti voidaan hoitaa näitä asioita Euroopan syyttäjäviraston kautta yhteys pankkitileihin liittyy myös ALV-kysymyksiin. Se on hyvin tärkeä asia. Olafilla pitää olla tällainen tutkintamahdollisuus. Kiitos. Sitten edustaja Kuhn. Ja, danke schön, Frau Vorsitzende. Kiitos äh, puheenjohtaja. Hyvä herra Itälä, minun kysymykseni menee myös tuohon suuntaan. Juuri mitä tulee arvonlisäveroon, niin tässä on tiettyä kilpailua jäsenvaltioiden ja Olafin välillä – liittyen petoksiin tällä alalla. Millä tavalla te yrittäisitte ähm, vaikuttaa tai välttää tätä tavallaan kilpailua ja niin, että noudatettaisiin yhteistä reittiä ja mm, tietä, jonka kautta voitaisiin taistella ALV-petoksia vastaan? Yes, I, as I said, it must be Kuten sanoin, tämä täytyy selventää asetuksessa. ALV löytyy myös PIF-direktiivistä, taloudellisten etujen suojaamisesta, ja minusta tämä on suuri askel ja hyvä askel. Ja sitten taas EPON e asetuksessa ALV on hyvin selkeästi mainittu, mutta ei Olafissa. Mitä sitten, jos EPO pyytää Olafia auttamaan jossain ALV-tutkimuksessa? Pitäisikö Olafin silloin sanoa, että se ei kuulu meidän mandaattimme, olen pahoillani? En usko näin. Tämä on asia, joka on ehdottomasti selvitettävä, koska muuten tämä ei toimi. Siksi me tarvitsemme yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa. Olen nähnyt, että kaikki jäsenvaltiot eivät pidä tästä ajatuksesta, että selkeytettäisiin Olafin asetusta. Joten tässä täytyy neuvotella vielä. Täällä se, uskon, että asia olisi helppo saada lävitse, mutta neuvostossa todennäköisesti sanotaan, että eipä käykään. Joten meidän täytyy neuvotella, mutta odotan tästä komission ehdotusta. Ja, thank you. Kiitos. Ja minä otin itselleni äh, EPPn viimeisen kysymyksen, mutta yksi kysymys, johon Denis de Jongin äh, vastaukseen ette voineet vastaa, eli minkälaista johtamista kokemusta teillä on, koska Olaf on kuitenkin suuri firma. Ja toinen kysymys liittyy komissioon. Mikä clearinghousien tulevaisuus on tulevaisuudessa? Koska mm, komissiossa, kun näistä keskustellaan myös ja, ja, ja mistä kaikesta muusta komissiossa ikinä sitten puhutaankaan. Yeah, first of uh, looking uh, Olaf management. Uh... Niin, jos ensin katsotaan Lafayette johto kysymyksiä. Olen nähnyt Lafin rakenteen ja se on aika samantyyppinen kuin mikä tilintarkastustuomioistuessa ennen oli. Tämä jako ABC ja eri tehtävät ja velvollisuudet. Tilintarkastustuomioistuimessa epäiltiin, että tämä ei ole paras koska tämä on niin joustamaton järjestelmä. Siksi haluaisin, kun en ole vielä tunne sisältää päin, en tiedä niin tarkkaan, miten se toimii, mutta jos halutaan virtaviivaistaa ja edetä nopeasti kohti uusia tärkeitä prioriteetteja, niin tällainen puuli järjestelmä, joka tilintarkastustuomioistuimessa tehtiin, on ehkä parempi kun nyt ei ole enää samaa rakennetta jakoa osastoihin. Ehkä tämä olisi hyvä ajatus pyrkiä näin tehostamaan Olafia. Erityisesti kun ajatellaan Euroopan syyttäjänvirastoa tulevaisuudessa, koska jos Olafilta pyydetään apua, silloin on toimittava melko nopeasti. Saattaa käydä niin, että jos on tällainen rakenne siellä hallinnossa, niin – se ei toimi, vaan tällainen yhteinen poli, josta on hyvä kokemus tilintarkastustuomioistuimessa on paljon tehokkaampi. I, I think it's uh, very important. Niin hyvin tärkeää on yhteistyö komission kanssa. Tärkeintä on yhteistyö kaikkien sidosryhmien kanssa. Komissio ei itse asiassa ole sidosryhmä, kun Olaf on komission osa Siksi mielestäni tarvitaan luottamukselliset suhteet kaikkiin komission yksiköihin ja kaikkiin tahoihin komissiossa. Kiitos. Kiitokset. Nyt olemme päässeet kuulemisen loppuun. Kiitokset teille. Me jatkamme tästä suoraan seuraavan kanssa. Kiitokset teille. Ja sitten kollega Kalfin on jo tuolla. Ja, wir machen weiter mit einem uns ebenfalls sehr gut bekannten Kollege, früheren Kollegen. No niin, tässä on nyt äh, enemmänkin vanhoja kollegoita. Ivalo Kalfin, tervetuloa. Järjestelkääpä paperinne ja sitten saatte saman tien puheenvuoron. Olkaa hyvä. Thank you very much, uh, Madam Chair, esteemed members. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja, arvoisat talousarvion valvontavaliokunnan jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Tämä menettely mahdollistaa sen, että parlamentilla tällä valiokunnalla on tärkeä rooli johtajan valinnassa, mutta myös tulevaisuuden työn muotoilussa, kun Olafissa pyritään, pyritään suojelemaan EUn taloudellisia etuja. Olen ylpeä, että minulla on mahdollisuus puhua – talousarvion valvontavaliokunnassa, että olen listalla kolmen hyvin kunnianarvoisen ehdokkaan kanssa. Me kaikki tiedämme, mikä on Olafin takana, miten on kehitetty komission task forceista tahoksi, joka on luotu, jotta voidaan tutkia riippumattomasti. Olaf on tehnyt hyvää työtä petosten vastaisessa työssä. Kuitenkin vaikka näkyviä tuloksia on saatu, Olaf ei ole onnistunut siinä, että yhteydet parlamenttiin ja valvontakomitean olisivat olleet hyvät, eikä ole ehkä oltu ihan riittävän avoimia ja läheisessä yhteistyössä kaikkiin sidosryhmiin. Tulevan johtajan tärkeä tehtävä olisi huolehtia hyvästä vuoropuhelusta uudestaan sidosryhmien kanssa. Olaf voi olla vahva, mutta samalla avoin ja taistella näin julkisiin varoihin kohdistuvia petoksia vastaan. Yhteistyö parlamentin valvo- valiokunnan ja valvontavaliokunnan kanssa on tärkeää. Hyvästä syystä me teemme työtä samoiden tavoitteiden eteen. Varmasti kysymysosiossa voidaan keskustella yksityiskohtaisemmin. Tärkeä prioriteetti johtajalle on varmasti hyvät työsuhteet uuteen Euroopan syyttäjänvirastoon, joka syntyy ensi vuonna. Näiden kahden tahon välille ei saa syntyä sotaa, vaan meidän täytyy huolehtia läheisestä yhteistyöstä, kun pyrimme suojelemaan EUn veronmaksajien varojen järkevä käyttö. Meidän on taisteltava yhdessä petoksia vastaan. Näin voidaan huolehtia siitä, että kaikki petostapaukset saadaan syyttäjän tietoon. Eppon on lähdettävä liikkeelle niin, että se saa kaikilta vankkaa tukea, myös Olafilta. Lisäksi on kehotettava kaikki jäsenvaltioita osallistumaan Euroopan syyttäjävirastoon. Kun syyttäjävirastoa vahvistetaan, Olafin rooli on tärkeä. Se on taho, joka tekee yhteistyötä kaikkien jäsenvaltioiden kanssa, joilla on tärkeää tutkimusmateriaalia. Emme, Olaf ei tutki ainoastaan rikoksia, jotka kohdistuvat EUn budjettiin, vaan katsoo myös toimielinten hallinnollista toimintaa. Olaf on yksi petosten vastainen toimija, jolla on toimivalta, jota on käytettävä, jotta voidaan huolehtia EUn kansalaisten etujen suojelemisesta. Meillä on selkeä toimivalta raja Olafin ja Eppon välillä. Me toimimme petosten vastaisesti ja me tuemme, tai Olaf tukee Eppoa. Mitään päällekkäisyyttä ei saa syntyä Euroopan syyttäjäviraston ja Olafin välillä. Tiedon on kuljettava vapaasti molempiin suuntiin, eikä saa syntyä sellaisia tyhjiöitä, jotta voidaan välttää ongelmat, jos halutaan syyllistää petoksiin. Voin vastata myöhemmin kysymyksiin, mutta yhteistyö Olafin ja EPOn välillä on tärkeä, samoin kuin läheinen yhteistyö Euroopan parlamentin valiokuntaan ja valvontakomiteaan. Minun prioriteettini, jos minut valittaisiin tähän tehtävään, olisi huolehtia lisää avoimuudesta ja siitä, että nopeasti otetaan uutta teknologiaa käyttöön, kun suojellaan EUn budjettia. Koko EUn petosten vastainen järjestelmä on nyt suuren muutoksen alla. Minusta tuntuu, että tutkimus ei ole nyt suuri ongelma, koska Olafissa on paljon hyvää henkilöstöä tällä saralla, mutta on nähtävä, että – Olaf on tärkeä osa petosten vastaista työtä ja on huolehdittava siitä, että voidaan taata EUn toimielimille ja EUn kansalaisille, että heidän etujaan ajetaan. Petosten vastainen työ ei tarkoita vaan sitä, että luodaan uutta vankkaa organisaatiota, vaan tarvitaan innovatiivista, uudenlaista, tehokasta tahoa, joka saa tuloksia aikaiseksi ja huolehtii kansalaisten eduista – Tunnen, että olen valmis tällaisen tehtävän hoitamiseen. Tunnen, että minulla on riittävää osaamista. Olen tehnyt paljon työtä aikapaineen alla ja minä olen pystynyt aikaisemminkin vastustamaan poliittista painetta ja toteuttamaan tärkeää politiikkaa. Ja olen toiminut suunnitelmien mukaisesti. Tiedän, että neuvosto, parlamentti ja komissio ovat mukana – budjetin käytössä. Tunnen hyvin tarkkaan eu budjetin ja minusta budjettipolitiikassa ei keskitytä ainoastaan varojen jakamiseen, vaan myöskin siihen, että tehokkaasti käytetään julkisia varoja, huolehditaan veronmaksajien eduista. Tiedän, missä petosriskit ovat ja miten niitä voitaisiin vastustaa. Kokemukseni, osaamiseni takaavat mielestäni sen, että voisin toimia tehokkaana Olafin johtajana kuluttajana päästä kunnianhimoisiin tavoitteisiin, ottaa huomioon, mitä tuloksia on saatu aikaiseksi ja ottaa huomioon uudet realiteetit. Minulla ei ole mitään eturistiriitoja. Arvon puheenjohtaja, hyvät jäsenet, kiitos jälleen kerran, että sain mahdollisuuden puhua omista visioistani. Täällä olen valmis vastaamaan nyt kysymyksiin. Olen itsekin ollut valiokunnan jäsen ja tiedän, miten päteviä jäseniä täällä on ja miten hyvää, tärkeää työtä tämä valiokunta tekee. Kiitos. Kiitos. Aloitan jälleen kollega Sarvamaasta. Thank you, chair. Kiitos puheenjohtaja, kiitokset edustaja, herra Kalfin, että olette täällä. Ette, ette varmaankaan muista minua, mutta minä muistan teidät vuosien takaa. Yksi. Euroopan tilintarkastustuomioistuimen rooli on mielenkiintoinen. Vai onko sillä roolia teidän mielestänne Olafissa ja Olafin tutkimuksissa? Onko, käyttääkö Olaf sitä informaatiota hyväkseen, jota tilintarkastustuomioistuin kerää? Ja muuttaisitteko te tätä tilannetta mitenkään pääjohtajana? Toinen kysymys liittyy avoimuuteen. Miten te kohtelisitte avoimuutta Olafin tejinä. Ja äh, miten tähän mennessä nykyisen avoimuus äh, äh, säännöstö tulkitaan Olafissa? Thank you very much, uh, Mr. Sarvama, and uh, uh, focusing on your question. Kiitoksia, edustaja Sarvama. Ensinnäkin tilintarkastustuomioistuimen roolista nämä Olaf ja tilintarkastustuomioistuin ovat kaksi elintä, jotka torjuvat petoksia EU-tasolla. Tilintarkastustuomioistuin on antanut päätöksen, joka on viime vuoden marraskuusta asti voimassa muistaakseni. Siinä vahvistetaan mekanismi, jonka mukaan tilintarkastustuomioistuin ja Olaf tekevät yhdessä työtä. Kyseessä on tietojen vaihto ja molemman puolen sitouttaminen antamaan seurantaa, kun tietoja annetaan. Ja sitten siinä annetaan myös ohjeita koskien luottamuksellisia tietoja, missä ja millä tavalla näitä tietoja on julkistettava. Tämä on hyvä mekanismi, mutta luulenpa, että tulemme vielä keskustelemaan tästä vähän syvemmin Olafissa. Jotkut teidän kollegoistaan on jo aikaisemmin ja nytkin sanovat, että että siellä mennään vähän laillisuuden rajamailla. Tämä liittyy informaatioon ja ex ante valvontaan, jota Olaf suorittaa. Ja se liittyy myös menettelyllisiin ohjeisiin, joita on noudatettava. Tässä, noudatettava. Tässä on jotenkin puutteita tosin, kun puhutaan siitä, millaista tai niin Olafin ja tilintarkastustuomioistuimen välillä on pitäisi olla. Tiettyjä käytäntöjä on käytössä ja, ja ne ovat hyviä. Aha. Aikaisemmin on ollut erityiskertomuksiakin Olafin työstä ja siinä on hyvin selkeästi otettu esiin oikeudelliset kysymykset, jotka liittyvät Olafin työhön ja myös valvontakomitean työstä on ollut puhetta sitten nämä menettelylliset takuutyö, joita on kehitettävä ja näin ollen eteenpäin mennä. Äh, ei, ei, ei enää lisäkysymyksiä tai lisävastauksia, koska minuuttia minuuttia. Tässä meni jo kaksi minuuttia. Nyt sitten kollega Ajala. Sí, gracias, presidenta. Sí, quería en primer Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin nyt ensiksi toivottaa tervetulleeksi edustaja Kalfinin Teillä on hyvin vaikuttava ansioluettelo. Olette toiminut ministerinä ja Euroopan unionin politiikassa olette oikeastaan olleet koko tämän koneiston keskus omien varojen ryhmä, jota Monti johti oli tärkeää tässä valtuuskunnassa, tai tässä valiokunnassa aina, aina on äh, tästä asiasta taisteltu ja, ja varsinkin puheenjohtajamme budjettimiesten kanssa on taistellut, mutta tiedämme, että todella tämä omien varojen kysymys on tärkeä. ALV-petokset ja brittitullit äh, ovat tehneet sen tästä vielä tärkeämmin. On hyvin tärkeää tietää, mistä näitä tulee, mistä voi tulla. Ja on tärkeää ymmärtää, millä tavalla voidaan mahdollisimman pitkälle suojella varoja ja välttää petoksia, erityisesti näillä monimutkaisilla raja-alueilla. Haluaisinkin tietää teiltä, millä tavalla ajattelette, että Olafin mm, pääjohtaja voisi tuoda lisää avoimuutta ja selkyyttä, selkeyttää niille alueille, joilla omia varoja petosten kautta saatetaan menettää. Vielä tiedän, että teillä on ollut enemmän tekemistä kansallisten parlamenttien kanssa. Olafin kanssa ongelma on se, että kun Olaf-asiat siirretään jäsenvaltioihin ja siellä tuomioistuimen menetämme kokonaan niiden seurantamahdollisuudet. Onko teille jokin käsitys, kuinka voisimme vielä seurata näiden asioiden etenemistä? sen jälkeen, kun ne ovat siirtyneet jäsenvaltioihin Olafista. Thank you very much. Uh, uh, part of the, of the question. Kiitos. Tämä, vastaan tässä kysymyksessä myös Sarvamaan kysymykseen. Avoimuus liittyy hyvin pitkälti menettelyihin siitä, millä tavalla valitaan näitä juttuja, oikeusjuttuja tai tutkittavia asioita ja miten ne toteutetaan ja mitä ja kuinka menettely organisoidaan. Tämä on minusta välttämätöntä, että parannamme menettelytapatakeita niin, että että huomioidaan ihmisten oikeudet, siis tutkimuksen alaisuudessa olevat ihmisten oikeudet ja että prosessi on selkeä ja että Olafissa avoimuutta ja objektiivisuutta lisätään. Mitä tulee näihin juttuihin, jotka siirretään kansallisiin eh, tuomioistuimiin, vain 30 prosenttia pääsee tulokseen ja se on todella vähän ja sen vuoksi puhuin tehokkuuden parantamisesta. Ja mitä tulee Euroopan parlamentin rooliin, niin uskon, että se tulee olemaan hyvä. Ja sitten toisekseen, mikäli komissio laatii tällaisen tavallaan kansallisten järjestelmien yhdistämisen niin, että ainakin voidaan raportoida paremmin esimerkiksi petoksista. Mutta siis EPPO tulee olemaan suuri askel eteenpäin tässä. Sitten kollega Lapajova. And, and welcome with us, uh... Kiitos. Kun näkee, minkälaista kokemusta teillä on EU-rahoituksesta, pitäisikö teistä Olafilla olla vahvempi rooli toimielimissä, kun on kysymys petosten vastaisesta taistelusta julkisessa rahoituksessa? Ja mitkä ovat teidän mielestänne kaikkein suurimmat riskialueet EUn budjetissa petoksiin? Ja mitä sitten tulee EUn, äh, mitä tulee Olafin avoimuuteen, voisiko sitä parantaa? Ja sitten kysymys, miten te kehittäisitte ja ylläpitäisitte paremmat suhteet Olafin valvontakomitean kanssa? Onko teillä tästä selkeä visio? Thank you very much uh, for the question. Kiitos oikein paljon näistä kysymyksistä, edustaja Nämajova. Olafin vankempi rooli kopitusten vastaisessa työssä. Saadaan kun Olaf löytää paikkansa Euroopan syyttäjänviraston rinnalla. Tämä on tärkeä asia. Valitettavasti kaikki jäsenvaltiot eivät lähde EPPOn mukaan ja Olafin on huolehdittava edelleen roolistaan, kunnes kaikki jäsenvaltiot tukevat EPPOa. Suurin riski kohdistuu yhteisön varoihin. ALV-rikoksista 150 miljardia rajat ylittävää ALVn osalta komission laskelmien mukaan. 50 miljardia tästä niin kutsuttua karuselipetosta. With about 10 billion, uh, uh, uh. Eh, ja sitten muita petostoimia vuosittain ja sitten julkiset hankinnat, joihin liittyy ongelmia, samoin kuin rahoitusvälineisiin. Kaikki näistä riskialoista omaa ovan suunnitelmansa osana Olafin toimintaa, mutta näitä suunnitelmia voidaan vahvistaa, jos minulla olisi enemmän aikaa, voisin puhua yksityiskohtaisemmin. Ja sitten valvontakomitea, jossa on 10 sekuntia lisää aikaa, niin haluaisin sanoa vain sen, että on hyvin tärkeää, kun ex ante seurannasta sovitaan, että sovitaan tästä valvontakomitean kanssa, että voidaan huolehtia riippumattomuudesta ja voidaan samalla valvoa sitä, mitä olla tekee. Kiitos. Kollegas taas. Kiitos puheenjohtaja, tervetuloa entinen, entiselle kollegalle. Minulla olisi kysymys siitä, mikä teidän asenteenne olisi tulevana Olafin pääjohtajana tilanteessa, jossa olisi hyvin paljon asioita, jotka esiteltään ja liittyisivät äh, teidän omaan maahanne. Teillä on paljon poliittista kokemusta sieltä, teillä on siellä suuri poliittinen rooli. Missä määrin te voisitte ottaa etäisyyttä mahdollisiin korruptio- tai väärinkäytössyytteisiin teidän omassa maassanne? Ja äh, millä tavalla te voisitte suojautua erityiseltä äh, asenteelta? Ja sitten valvontakomitean suhteen jatkaisin siitä, mitä Marit Marta esitti, eli aikaisemmin, äh, aikaisemman pääjohtajan ja valvontakomitean välillä oli ongelmia. Siellä puuttui yhteistyö, eikä silloinen toimitusjohtaja ollut lainkaan halukas eikä suostunut ylipäätään tekemään avointa yhteistyötä valvontakomitean kanssa. Miten te suhtaudutte tällaiseen asiaan? If there are cases against, uh, Tapaukset Jos on tapauksia, jotka kohdistuisivat omaan maahan, niin en olisi mukana tekemässä näitä päätöksiä, mutta yleisesti ottaen johtajan pitäisi ottaa etäisyyttä konkreettisista tapauksista, jos hän haluaa huolehtia johtavasta roolistaan. Muuten näiden tehtävien yhdistäminen on hankalaa, mutta jos on sellaisia tapauksia, jotka kohdistuvat omaan maahan tai aikaisempiin tehtäviin, niin johtaja ei tietenkään voi ottaa silloin kantaa. Se on hyvin selkeästi sanottava etukäteen. Tiedän ongelmista, joita johtajalla on ollut valvontakomitean kanssa. Olen ollut siellä mukana ja minusta tuntuu, että sääntelykysymyksistä, henkilökysymyksistä johtuen ongelmia on ollut. Ja osittain tai näitä ongelmia ei enää ole. Nyt on uusi valvontakomitea, joka tuntee hyvin asiat. Me tunnemme hyvin hänet, sitä Mulderin, joten yhteistyö on kyllä hyvin tärkeää. Tässä tarvitaan riippumattomuutta ja ongelma on ollut siinä, miten Olafin tietoa annetaan valvontakomitealle. Tästä pitää saada päätökset jotta saadaan siis riittävästi tietoa, vaikka ei osallistuta tutkintoihin sinänsä. Kiitos. Sitten kollega De Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin jatkaa tästä koska kysymys on informaation saannista ja sitä, missä tämän saannin rajat kulkevat. Yleisen informaation suhteen ei nyt ole niinkään ongelmaa, mutta mm, aikaisemmin ongelma oli esimerkiksi jo suljetut jutut. Ei tässä ole kysymys mistään suuntauksista, vaan ihan yksittäisistä asioista. Toinen kysymys, monet jäsenvaltiot ja niiden sisäasioiden ministerit ministeriöt ovat sitä mieltä, että se tapa, millä Olaf kerää todisteitaan, ei ole täysin kansallisten menettelytapojen mukaisia. Joten minkälaisia menettelytapatakeita te tulette kehittämään niin, että tällaisia argumentteja ei enää voida käyttää? Uh, Kiitoksia edustaja De Jong. Yksi tärkeimmistä asioista, joka on selvennettävä, koskee menettelytakeita ja ex ante-valvontaa, jos hyväksymme, että tuomioistuin tekee tätä ex post-valvontaa Olafin tekemisiin. Menettelylliset takeet liittyvät tutkittavien henkilöiden oikeuksiin, oikeutta saada tutustua asiakirjoihin ja, ja, ja järkeviin aikatauluihin – oikeutta myös yksityisyyteen ja, ja kaikki tämä toimistossa tietojen hankkiminen. Kaikki tämä asiat on selvennettävä. Tämä on osa avoimuutta, jos haluamme välttää kaikilta epäilyksiltä Olafin suuntaan. Yksi, os, asia, yksi on, asia on se, että, e, e, et, et, että EPPOn valvonta kysymykset olisi käsiteltävä valvontakomiteassa, mutta on selkeä, että selvät ja menettelylliset takeet tarvitaan. Ja tulen kyllä tällaisten puolella, niin että saadaan Olafin toiminnan puitteisiin. Sitten kollega Schaaf. Bonjour, monsieur Kalfin. Kiitoksia, hyvä herra Kalfin. Haluaisin kysyä teiltä nyt puolustusoikeuksista. Tämä on jatkoa kysymykselle, joka teille juuri esitettiin kun tätä kuulemistilaisuutta valmistelin, niin tutustuin Ranskan kansalliskokouksen kertomuksen, joka julkaistiin muutama vuosi sitten aiheena Olaf ja sen menettelyt ja työtavat. Ja siellä sivulla 22 on kohta, jossa puhutaan porusoikeuksien jatkuvalta loukkaamisesta tässä on kyseessä myös yksityishenkilön oikeuksien rikkominen, ja yksityiselämän puuttuminen ja erityyppiset perusoikeuskirjan ja artiklan 6 perus, perustamissopimuksen rikkomiset. Olaf on pitänyt normaalina tietyt toimet tutk- tutkinnan aikana. Tässä on perusoikeuksien rikkomisen ongelma ja tiettyjen tutkinto, tutkimusten hämäryys ja piilottelu. Haluatteko, taikka voitteko vakuuttaa meille, että jos teistä tulee viraston johtaja, ei ole enää tällaisia salaisia etsintöjä toimistoissa ja tie, toimistojen tietokoneilla – kun näitä tehdään, mutta Ranskan alueella kyseessä on rikos. Tämä, nämä ovat minun odotuksiani koskien periaatteita ja koskien myös konkreettisia toimia ja konkreettisia sitoumuksia. En ollenkaan epäile sitä, ettekö meille näitä tietoja antaisi. Ja ei, jos näin teette, niin ehkäpä menen tuonne eri laarin luostariin polttamaan suitsukkeen teidän valintanne puolesta. Euh, Kiitoksia Edustaja Jacques, voin taata teille, että yksi merkittävimmistä prioriteeteista on todella muotoilla ja kirjoittaa nämä menettelylliset takeet. Ja se, mistä puhutte, ei ole ainoastaan Ranskan tuomioistuimen kanta, vaan useat Euroopan tuomioistuimen päätökset osoittavat, että, että tutkittavien henkilöiden menettelytakeiden puute on suuri ongelma verrattuna kansallisiin instituutioihin Olaf on, Olafilla on paljon enemmän mahdollisuuksia, jotka menevät pidemmälle kuin, kuin perusoikeuksien suoja ja perusoikeuskirjan noudattaminen. Minulle todella on prioriteetti se, että tehdään selväksi nämä menettelystä takeet. Kollegi Novakov. Sitten kollega Novak. Thank you very much, uh, Mr. Coffin. I do Kiitos. Muistan äh, vuoden 2015 täällä Kontissa me käsittelimme monia tärkeitä asioita ja käsittelimme hyvin monimutkaista asiaa. Yksi keissi oli sellainen, että lähes 70 prosenttia valvontakomitean suosituksista jätettiin Olafissa toteuttamatta hallinnon toimesta. Ja samana aamuna käynnistettiin todella paljon tutkimuksia ja silloin tilanne oli todella häiritsevä. Miten me voisimme välttää tällaista tilannetta tulevaisuudessa? Kiitos. Kiitos kysymyksestänne. Palaan jälleen suhteisiin valvontakomitean ja Olafin välillä. Ja voin jälleen kerran sanoa, että täytyy olla yhteistyösuhteet. Valvontakomitea on se elin, joka varmistaa Olafin riippumattomuuden, eikä tässä pidä olla mitään ristiriitaa. Tiedän aikaisempien tilanteiden syyt. Siellä oli henkilökohtaisia mielipideeroja siitä, kuka tekee ja mitä ja mitä informaatiota valvontakomitean pitäisi saada. Minä uskon, että tämä tilanne on nyt ohitettu. Valvontakomitea on tärkeä elin ja sen täytyy saada pääsy informaatioon. Ei kysymys ole ainoastaan siitä, että sillä on riippumaton sihteeristö, vaan siis se voi itse tehdä hyvin paljon työtä ja jopa lisätä työtänsä esimerkiksi ex ante Olafin työn valvonnalla. Joten tällä tavalla ihan käytännössä. Ja tämä voitaisiin myös lisätä asetukseen. Kollega Vuon. Uh, uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Tulin vähän myöhässä. Pahoittelen sitä. Uh, pahoittelen, etten kuullut ihan kaikkea. Kollegat ovat täällä ottaneet esille asioita, jotka liittyvät valvontakomiteaan. Uskon, että uusi valvontakomitea ja uusi pääjohtaja voivat nyt saada uuden alan, alun ja suhteet parantuvat. Kysymykseni on syyttäjäviraston perustamiseen liittyvä. Voisitko varmistaa meille sen, että vältetään päällekkäisyyttä Eppon ja Olafin välillä? Voitteko kertoa, minkälainen rooli teidän mielestänne Olafilla olisi, kun tutkitaan Euroopan talousarvion tehtyjä petoksia ja, ja niihin liittyviä takaisinperintejä. Kiitos edustaja Vaughan. Kun puhutaan suhteesta Epon ja Olafin välillä, niin kyse on lainsäädännöstä, joka on käynnissä. Ja toivon, että tämä saadaan hyvän päätöksen, niin Olafin on oltava tässä aktiivinen. Kansallisella tasolla nähdään suhde syyttäjän ja tämän alan poliisin välillä, jos voin vertailla tällä tavalla. Olafilla on kaikki kapasiteetti, henkilöstö, joka on todella osaavaa, ja hyvä, jos tämä voi toteutua EPPON alla. Yksittäiset tapaukset saada näin suoraan yhdisen järjestelmään. Tietenkin ottaen huomioon ongelmat, joita meillä on, kun kaikki eivät EPPOon osallistu, niin meillä on asetus, mutta toivomme, että nämä ovat vähempänä toisiaan. Päällekkäisyyttä ei kuitenkaan voida sallia tutkimusten osalta. Samalla on mahdotonta sallia porsaan reijät niin, ettei kukaan kanna vastuuta. Tiedonvaihdon pitäisi toimia molempiin suuntiin tehokkaasti. Ja Olaf voi käyttää Epon paljon vankempaa roolia, jotta saadaan nämä tapaukset hyvän päätöksen. Kiitos. Danke, ich übernehme den nächsten slot. Kiitos, minä otan sitten itselleni seuraavan kysymyksen. Mitä kokemuksia teillä on poliisitutkimuksista? Haluaisin vain eh, varoittaa etukäteen, että hyvä tahto ei riitä, vaan täytyy kyetä myös eh, ammattimaisesti niitä toteuttaa ja täytyy myös olla ymmärtämystä siitä, eh, mitä oikeuksia esimerkiksi näillä tutkijoilla on. Toinen kysymys, mitä, minkälaisen tulevaisuuden te näette clearinghouseille ja komissiolle ja liittyen Olafin pääjohtajan riippumattomuuteen. The clearinghouse, the clearinghouse procedure. Clearinghouse-menettely, joka tarkoittaa siis sitä, että komissiossa on tapaaminen on komission pääsihteerin tapaaminen jossa keskustellaan Olafin riippumattomuudesta. Tämä on clearinghouse-menettely. Ah. Thank you very much, Madam Chair. Uh, concerning the... Kiitos puheenjohtaja. Minulla ei ole poliisia tutkimuskokemusta, mutta minulla on kokemusta omasta maasta suurten hallintojen petosten torjuntatyöstä – ja etuna on se, että tunnen EU-budjetin ja julkisen rahoituksen melko hyvin mielestäni. Ja yleisten etujen suojeleminen tässä ja julkisten varojen suojeleminen on tässä tärkeä tavoite. Ja uskoakseni, että asiantuntemusta on paljon tutkimustyötä tekevien kesken, eli kyse on nyt siitä, että Olaf on oikeassa asemassa myös suhteessa muihin sidosryhmiin. Tähän työhön minä keskittyisin. Tietenkin luotamme olemassa olevaan asiantuntemukseen. Mitä tulee sitten riippumattomuuteen, kun puhutaan jostakin henkilöstä, joka tulee komissiosta? Tässä valvonta komitean rooli on niin tärkeä. Olaf ei voi yksin tehdä tätä työtä. Tätä vartenhan valvontakomitea on olemassa. Sen on huolehdittava siitä, että alat voi vapaasti toimia. Jos tuntuu siltä, että joku asia on Olafin toimivallassa. Ja sitten kun tutkimus toteutetaan, vaikka kyseessä olisi komission henkilöstö, niin pitää tietenkin huolehtia kaikista takeista, menettelytakeista. Kiitos. E, Kiitoksia puheenjohtaja. Minulla on ilo nähdä täällä kandi, tämä kandidaatti jälleen. Hän on nyt ehdokkaana hyvin tärkeään tehtävään. Kyseessä on illan toinen ehdokas. Kuuleksä? Koska mä, mä en päässyt siellä releen. Nyt, nyt, ei, nyt ei tule mitään tulkattavaa. Nur, no, no, for German. Just waiting. German? jetzt ist gut. Wake up. It's okay? <laughs> okay. Pamiršau, ką norėjau paklausti. Tai iš tikrųjų. Olen todella kiitollinen. On hienoa nähdä, että tiedät aika lailla Olafista ja olet nyt ehdo, olette nyt ehdokkaana tähän asemaan hyvin vastuullisesti. Täällä on jo monia kysymyksiä esitetty, mutta yksi tärkeä kysymys koskee sitä, mikä, mitkä teidän mielestänne ovat ne kolme tärkeää tehtävää, jotta muutettaisiin periaatteita, jotka johtavat Olafin toimia. Mikä olisi tärkeää, niin että voitaisiin muuttaa Olafin suhteet komission ja jäsenvaltioiden suuntaan komissio on vastuussa näistä toimista. Uh, uh, Kiitos oikein paljon. Euroopan komission on tehtävä melko paljon myös auttaakseen Olafin työtä. Ja tähän näin tehtäviin kuuluu se, että luodaan mahdollisuus raportoida samalla tavalla väärinkäytökset, koska järjestelmät vaihtelevat sekä juridiset että hallinnolliset järjestelmät niin paljon, mutta komissio voisi asettaa tietyt standardit, joilla valvotaan budjetin toteutumista. Ja komissio, no Olafhan on komission osa, eli komissio periaatteessa antaa Olafille mahdollisuuden – toimia näin petosten osalta. Eli yhteistyö komission kanssa on hyvin tärkeää. Meillä on paljon enemmän keskusteltavaa ehkä suhteista muihin sidosryhmiin, mutta tämä on tärkeää, kun ajatellaan tutkimuksia komission sisällä. Silloin valvontakomitean kanssa Olafin pitäisi saada mahdollisuus edetä, mutta totta kai tarvitaan ennalta valvontakomitean kannanotto. Myös suhteessa komissioon, kiitos. Kollega Pirinski. Thank you very much and uh, a very uh, strong welcome to... Kiitos, Kiitoksia ja tervetuloa herra Kalvin. Mainitsitte täällä, kuinka tärkeää on näiden tapausten valitseminen Mainitsitte myös, miten paljon petoksia liittyy ALV ja sen tyyppisiin petoksiin. Tähän tiedätte, että kaikki rahanpesuun, veron välttelyyn ja tämän tyyppisiin asioihin liittyvät huolet ovat kasvaneet, että tästä on syntynyt varsinainen teollisuuden ala. Uskotteko Olafin johtajana, että olisi päivitettävä sitä, kuinka näitä tapauksia valitaan ja mikä on Olafin asenne, niin että oltaisiin ajan tasalla koskien tärkeimpiä huolia, jotka ehkä eivät tähän asti ole olleet ihan kiikarissa, koska on keskitytty muihin. En nyt pyydä, että olette samaa mieltä kanssani, mutta usein on joitakin maita on pidetty korruptoituneempia kuin, korruptoituneempina kuin toisia. it's, uh, I mean, certainly... Kiitokset kun kuulet Olafin ihmiset varmasti kertovat, että on suuri menestys ja että tässä on hienosti valittu jutut ja että palautukset ovat hienot. Mutta kuitenkin mikä oikeastaan on tämä mekanismi, kuinka näitä juttuja valitaan, miksi jotkut valitaan ja miksi joitain ei? Se ei välttämättä ole täysin tietoista kaikille. Tämä on asia, jonka täytyy parantaa ja tehdä enemmän avoimeksi. Meillä pitäisi olla selkeämmät säännöt tälle. Meillä pitäisi olla myös uusi asetus ex ante valvonnasta ja Olafin täytyy tehdä jonkun kanssa jotain, oli se sitten julkinen syyttäjävirasto, ihan teellisesti näin, tai valvontakomitea. Mutta koko sinne prosessissa, kun valitaan näitä juttuja, ei tässä pitäisi odottaa Olafin tavallaan muutosprosessia. Ja tavallaan, että voidaan antaa takuu kansalaisille siitä, että tämä on objektiivinen prosessi. Enkä ollenkaan todellakaan tässä aliarvioi ihmisten ponnisteluita, jotka Olafille työskentelevät. Mutta jollain tavalla tämä, meidän tulisi saada avoimemmat kriteerit sille, kuinka näitä juttuja valitaan ja sitten ALV-petokset ja kaikki nämä äh, käytänteet. Tässä komission täytyisi astua mukaan ja käsittääkseni komission jäsen Moskovici kehittelee tässä erilaisia ehdotuksia, jotta voitaisiin vahvistaa tätä hyvin suurta äh, aluetta. Sitten kollega Salafranka viimeisen. Kiitoksia puheenjohtaja. Kuten viimeksikin nytkin haluaisin tervehtiä tässä entistä Euroopan parlamentin kollegaamme, joka on tässä ehdolla hän toimeen. Kaksi kysymystä. Ensinnäkin, kun otetaan huomioon käytettävissä olevat resurssit petoksen torjunnassa EU:ssa, oletteko sitä mieltä, että käytettävissä olevat resurssit ovat riittäviä? Kun täällä esitettiin kysymyksiä, viittasitte näihin kriteereihin, joilla priorisoidaan toimia – Voisitteko vielä lisää kertoa, jos sopii siitä, millaisia kriteerejä tulisitte käyttämään tässä viraston toiminnassa? Kysyin toiseltakin kandidaattilta, kuinka priorisoisitte suhteita tämän valiokunnan kanssa. Tämä on hyvin tärkeä tieto ottaen huomioon, että olette entinen Euroopan parlamentin jäsen. Olen varma, että olisitte hienosti Euroopan parlamentin käytettävissä, mutta haluaisin, että vielä vahvistaisitte tämän mahdollisuuden tehdä työtä tämän valiokunnan kanssa ja millaisia kriteerejä todellakin haluaisitte priorisoida tällä alalla. Kiitoksia. Uh, thank you very much for questions, Mrs. Kiitos oikein paljon näistä kysymyksistä, edustaja Sala Franka. Ovatko resurssit riittävät? Miltä tahansa hallinnolta kysytään, niin annot ollaan varmasti lisää, mutta jos puhutaan rahoituksesta, vuosittaisesta budjetista, niin siellä on osit, osa budjetista sitä varten, että ollaan eri sidosryhmiin ja tulen ja muihin yhteydessä. Mutta jos ajatellaan budjettikeskusteluita, niin ei meidän pitäisi unelmoida lisää budjetista – vaatimukset ovat suuret, suuremmat kuin mitä Olaf saa käyttöönsä. Joten olettaisin, että Olaf pysyy näissä taloudellisissa resursseissa. Katsotaan sitten Epon syntymisen yhteydessä. Tietenkin henkilöstökysymykset selvitetään sitten, kun ajatellaan, miten paljon henkilöstöä sinne menee jos ajatellaan kokemusta, jota keräsin viiden vuoden ajan täältä valiokunnasta, niin hyvin tärkeä yhteistyö Euroopan parlamentin ja LAFin välillä, kun parlamentti on valittu suoraan. Meidän on antava, annettava Olafista tietyt takeet kansalaisille, joten yhteistyön on oltava saumatonta Euroopan parlamentin ja talousarvion valvontavaliokunnan kanssa hyvin avoimesti avoimesti, haluan sanoa avoimuussäännöt ja niin edelleen. Ei niinkään kysymykset liittyvät suoraan tutkimukseen, mutta kaikki muut kysymykset, jotka liittyvät tapausten valintaan, kriteereihin, joita käytetään suosituksiin tai suhteet muihin toimielimen mukaan lukien EPPO. Kaikki nämä kysymykset on otettava keskustelun kohteeksi. Niistä on sovittava yhdestä yhdessä Euroopan parlamentin kontvaliokunnan kanssa. Muuten Olaf ei hoida sitä tehtävää, joka sillä on annettu. Thank you very much. Thank you. Kiitokset. Näin olen päässyt, tämän kuulemisen päätöksen. Kiitoksen siitä, että olitte täällä. Nyt meidän täytyy tässä jatkaa. Pleasure to be with you. Thanks a lot. Wir möchten Herrn Kruger bitten, zu uns zu kommen. Nyt sitten pyydämme äh, François Krügeria tänne. welcome, bienvenue. Et si vous êtes prête, vous... No niin, tervetuloa. Jos olette valmis, saatte puheenvuoron saman tien. Sehr geehrte Frau Dr. Vorsitzende, sehr geehrte... No niin, arvoisa puheenjohtaja ja arvon äh, jäsenet, äh, kiitän teitä siitä, että annatte minulle mahdollisuuden tulla tänne kertomaan visioistani äh, Olafin tulevaisuuden roolista ja omasta motivaatiostani ja kokemuksistani. Aloitan tästä toisesta osiosta. Hyvä puheenjohtaja, naiset ja herrat, kun johtaa tällaista tärkeää ja monimutkaista elintä, kuten Olaf, se vaatii sekä teknisiä että johtaa opettaja että eh, inhimillisiä taitoja. Ei siellä voi pelkästään improvisoida. Edessänne eh, teillä on eh, ehdokas, joka tuntee tämän työn kaikista näkökulmista. Minä aloitin ammatillisen elämäni tutkimalla julkisten varojen käytön oikeudellisuutta. Tähän liittyy myös esimerkiksi Euroopan rakennerahaston käyttö. Afrikan kehityspankkiryhmän johtaja puheenjohtajana minä muodostin ja täytäntöönpanoin äh, täytäntöönpanin esimerkiksi oli se rististrategioita äh, hyvin nopeasti muuttuvassa kansainvälisessä ympäristössä. Ja nyt tilintarkastustuomioistuimen syyttäjänä meillä on erittäin tärkeä juttu, joka liittyy julkisten varojen käyttöön. Noin viikko kuluttua koko ajan on näitä tällaisia juttuja, jotka annetaan eteenpäin julkisen syyttäjävirastoon. Kokemusta minulla siis on ja olen myös hyvin innostunut, intohimoisesti innostunut Euroopasta. Eurooppamielisyys on hyvin juurtunut. Olen ollut ensin Ranskan pysyvän edustuston taloudellisena neuvonantajana. Olen käyttänyt kaiken energian siihen, että puheenjohtajakausi olisi onnistunut Ranskan osalta olen myös omalla vastuualueellani hoitanut Intiassa ja Tunisiassa Ranskan etuja. Vielä voisi haluaisitte kysyä, onko menneisyydessä niin jotakin sellaista, joka olisi ristiriidassa tulevaisuuden kanssa. Tällaista ei todellakaan ole, vaan päinvastoin eh, edut vain vahvistavat toisiaan. Tämä arkaluontoinen tehtävä on sellainen, jota ei voida kunnolla hoitaa, jos on liikaa tehtäviä tai jos edes on sellainen vaikutelma, että jonkinlaiset puolueellisuudet voisivat vaarantaa Olafin johtajan puolueettoman työn. Ei tietenkään pidä eristäytyä norsunluutorniin. Minä tulen tekemään työtä niin kuin aina ennenkin tiimissä ja avoimella tavalla. Nyt pääsen tähän kysymykseen, joka liittyy Olafin tulevaan kehitykseen. Haluaisin tässä alustuksessa äh, todeta vain kolme sanaa kolme avainprioriteettia, ikään kuin ABC. Ensinnäkin A, accountability, tilivelvollisuus, B, boldness eli rohkeus ja C, confidence eli luottamus. Ensinnäkin tilivelvollisuus, riippumattomuus ja tilivelvollisuus ovat saman kolikon kaksi puolta. Tulen tekemään työtä avoimesti kaikkien sidosryhmien kanssa, kun pitäenkin mandaatista, niin erityisesti tulen tekemään yhteistyötä valvontakomitean kanssa, jäsenvaltioiden viranomaisten ja parlamentin jäsenten ja EPPOn kanssa. EPPO on valtava haaste, mutta myös valtava mahdollisuus, jos on oikein hoidettu. Näin voidaan lisätä toiminnan vaikuttavuutta ja saada lisää takaisinperintöjä. ja, ja muita toimia voidaan tehostaa. Tämä on hyvin tar- tar- tarpeellista. Sitten rohkeus siinä mielessä, että on osoitettava rohkeutta ja kypsää kykyä toimia. Eli pidetään kiinni siitä, että kaikki noudattavat sääntöjä tai sääntöjä muutetaan, jos ne eivät ole sopivia. On valittava ne tapaukset, joista voimme saada eniten lisäarvoa niin, että pysymme kuitenkin samalla realistisina suosituksissa ja varmistetaan seuranta ja hyödytään myös mittakaava etuja. Lopuksi vielä luottamus Haluan tuoda luottamuksen ja huippuosaamisen takaisin, saada huippun osaajat mukaan ja rakentaa siltoja ja olla digitaalisen vallankumouksen eturintamassa ja käyttää datalouhintaa ja muita tekniikoita niin, että voitaisiin voittaa kisaa huijareita vastaan ja vakuuttaa kansalaiset Euroopassa siitä, että petokset ja korruptio ovat äh, menossa alaspäin ja että Euroopan instituutioihin voidaan täysin luottaa. Hyvä puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat, jotta onnistumme tässä äh, haastavassa tehtävässä, tulen, tietämään te, tulee tarvitsemaan teidän tukeanne. Voitte varmasti luottaa minun äh, tukeen. Kiitoksia. Kiitos. Ja aloitamme jälleen kollega Sarvomaasta. Kiitos puheenjohtaja. Monsieur. Haluaisin kiittää teitä, herra Kryger, tästä alustuksestanne. Kysymykseni esitän kuitenkin englanniksi. Do you see? Ensinnäkin, näettekö Euroopan tilintarkastustuomioistuimelle vankempaa roolia Olafin tutkimuksissa? Näettekö, että tällainen rooli ylipäätään on tällä hetkellä? Ja mitä voitaisiin ehkä tehdä tälle roolille? tilintarkastustuomioistuimessa on paljon tärkeää tietoa joistain tapauksista. Ja toiseksi, avoimuus. Miten suhtautuisitte Olafin johtajana avoimuuteen ja miten näette, että nyt tutkimuksen kohteena olevien oikeuksista huolehditaan, kun ei toimita kovin avoimin periaatteen. Kiitos. Uh, yes, sorry. I begin with your second question. Aloitan toisesta kysymyksestä. Minusta on hyvin hankala hieto, hieno säätää sitä, että tutkimuksessa on tiettyä salaista tietoa, on suojeltavaa todistajia ja väärinkäytösten ilmituojia ja suojeltavaa henkilötietoja. Mutta pitää huolehtia kaikesta, ei voi suosia yhtä, haitata toista. Muuten ei ole kyse hyvästä tutkimuksesta ja sitten sitä ei voi käyttää tulevassa työssä. Mitä avoimuuteen tulee siinä, miten Olaf on velvollinen. Tässä tarvitaan kyllä paljon lisää ponnisteluita. Ja sitten yhteistyöstä. Totta kai meidän tulisi jakaa paljon enemmän siitä työstä, jota tehdään nyt, koska tieto ei ole sinänsä Olafin tietoa tai tilintarkastustoimistoimen tai jonkun muun. Tämä on, jos sä jäätä tätä tietoa myös jäsenvaltioiden kanssa, niin silloin me kyllä menetämme taistelun petoksien tekijöitä vastaan. Kollega Ajala. Gracias, señor. Kiitoksia ja tervetuloa, herra Kryger Ensin lyhyesti kysymys. Te olette toimineet Ranskan pysyvässä edustustossa vuosia. Millaisia kokemuksia teillä oli silloin Euroopan parlamentista? Oliko teillä jotenkin konkreettisia kokemuksia Olafista? Toinen kysymys. Tehän tiedätte, että Olaf torjuu petoksia, eli sillä on poliiseja, jotka tulevat tänne parlamenttiin ja ne menevät eh, toimistoihin tai valiokunnan kerrotaan, että joku tekee jotakin no, laitonta tupakan osalta ja sitten kauhealla kiireellä lähdetään jonnekin tutkimaan. Ja Olaf on myös väline, josta Euroopan tuomioistuin on todennut, että se ei ole kunnioittanut tutkittavien henkilöiden oikeuksia. Siksi haluaisimme tällaisen eettisen säännöstön, mitä siitä ajattelette. Ja lopuksi puheenjohtaja, jos puheenjohtaja sopii, olitte Tunisiassa juuri sen jälkeen, kun siellä tapahtui nämä, tämä Hasmini, Jasmini vallan kumous ja siellä oli vakava ongelma liittyen Benalin perheeseen, korruptioon. Ihmiset epätoivoisena kaduilla pyysivät, että olisi torjuttava petoksia ja korruptiota. Mitä te silloin pystyitte tekemään, kun olitte siellä Afrikan pankin edustajana? Thank you very much. Um, I had a... Uh, Kiitos oikein paljon. Urallani minulla on ollut paljon yhteyksiä Olafiin. Itse asiassa tunti sitten vastasin Olafin kysymyksiin Korsikasta. Liittyen kysymyksiin, josta en tänä iltana voi puhua, mutta mielenkiintoista on nähdä, että on Olafin yhteydessä juuri ennen kuin tulee tänne saliin, mutta – Aikaisemmin käsitellyt kauppakysymyksiä, joten en ollut sinänsä petoksen vastaisessa työssä. Mutta pidin kuitenkin hyvin tärkeänä sitä, että kauppasopimuksissa oli määräyksiä, jotka liittyvät petoksiin ja korruptioon. Ja sitten Dalin tapauksesta – Hyvin hankalaa tässä tapauksessa on se, että nyt jos kysytään kadulla joltain, joka tuntee jotain, tietetään tästä tapauksesta. Kukaan ei tiedä enää, kuka tässä on syyllinen. Tässä on epäselvä kuva nyt ja siksi pidin tärkeänä sitä, että ei saa koskaan unohtaa, mitä on tehtävä menettelyiden osalta. Se, löydetään todisteita, tavoin, jotka eivät ole oikeat, johtavat siihen, että koko tutkimuksen luottamus menee, koko toimielimen ehkä EUn toimielinten, ja tällaisen ei pitäisi koskaan sortua. Hallinnollinen taho omaa tietyt rajat, ja joissain tapauksessa on siirrettävä käsittely tuomioistuinten suuntaan. Muut voidaan tutkia sitten pidempään. Ei pitäisi koskaan kaikkea haalia itselleen. Penaliin osalta nähdään kyllä vaikutus, joka petoksella ja korruptiolla on maahan. Vaikutus on se, että ei käyty enää koulua. Pari 30 vuotta sitten Tunisiassa oli korkea koulutuksen taso, muutenkin kehityksen taso, työllisyys ja niin edelleen. Sitten kun on petoksia ja julkiset varat eivät kulje sinne, minne ne kuuluisivat, niin, niin silloin syntyy valtava sotku. Sitten kun äh, Kiitos puheenjohtaja. Kruger, tämä valiokunta on Olafin yksi tärkeimpiä vastakumppaneita. Miten te aiotte varmistaa, että tätä valiokuntaa informoidaan Olafin tutkimuksista asianmukaisesti? Ja näettekö te mitä mahdollisuuksia parantaa informaatiovirtaa tälle valiokunnalle? Toinen kysymys liittyy teidän johtajuutenne. Olafin johtajan täytyy olla todellinen johtaja. Millä tavalla te motivoisitte kollegoita yhteiseen tavoitteeseen? Thank you very much. Uh... Kiitos. Minulla ei ole tapana kritisoida, mutta uskon, että me voisimme kuitenkin eh, toimia huomattavasti paremmin kontvaliokunnan ja Olafin kesken, varsinkin mitä tulee näihin tutkimuksiin. Ei tässä oli kysymys ainoastaan eh, tiedon eh, avoimuudesta, tai määrästä, vaan myös laadusta. Olen seurannut tarkkaan teidän keskusteluitanne ja mietintöjänne PIF kysymyksistä. Ja ähm, taloudelliset, EUn taloudellisten etujen suojaaminen voitaisiin tehdä huomattavasti paremmin. Millä tavalla voidaan tehdä tilastoja kolmesta asiasta äh, per jäsenvaltio? Ei voi. Tämä on kuitenkin erittäin tärkeää, jos haluaa luoda politiikkaa, reagoida, pienentää riskejä ja niin edelleen. Tämän asioita voimme parantaa paljon. Olen iloinen siitä, että Euroopan parlamentissa on erityinen valiokunta, joka on vastuussa tästä, joka painostaa hallintoa ja virastoa saman parhaat mahdolliset tulokset. Ja mitä tulee sitten taas johtajuuteen, minä työskentelen hyvin kollektiivisesti, kuuntelen ihmisiä ja motivoin alaisiani antamalla selkeitä viestejä selkeän suunnan ja Olafin henkilökunta tarvitsee sen, että me huolehdimme heistä. Haluan palauttaa hymyn heidän huulilleen ja sanoa, että he voivat olla ylpeitä siitä, mitä he tekevät ja sitä kautta saamme jälleen kerran vahvan viraston, jolla on selkeä suunta ja sinne kuljemme yhdessä. Mutta tarvitsemme tukea, ne kuten sanoin alkupuheenvuorossani, meillä on hyvin haastavia aikoja, eppoja ja kaikki muut. Mun sanotaan vahva Olaf, niin silloin meidän täytyy saavuttaa tämä menestys yhdessä. Eh, Kiitos eh, puheenjohtaja. Hyvää iltaa, herra Kruger. Tervetuloa. Te olette ranskalainen. Ajatellaan, että teistä tulisi Olafin eh, johtaja ja sitten teidän toimistoon tulee koko joukko asioita, jotka liittyvät Ranskan asukkaisiin, Ranskan kansalaisiin? Millä tavalla te suhtautuisitte, asennoisuutte tähän, joko olisitteko te riippumaton vai puolueellinen? Ja sitten tämä tietolouhinta ja tekoäly. Voitteko te kertoa tästä hieman enemmän, mitä te tarkoitatte tällä? Ja sitten teidän mahdollinen edeltäjänne, minusta tuntuu välillä, että tässä Eli eh, millä tavalla te suhtaudutte Asharsh ja Desharsh kysymykseen? Thank you very much. Three questions. So regarding France, uh... No, Ranskan osalta tulen toimimaan hyvin puolueettomasti. Voin kertoa, että kun teen sitä työtä, mikä minulla nyt on, minulla ei ole juurikaan ystäviä Ranskassa ja olen pystynyt tekemään tätä työtä, koska aikaisemmin olen ollut kymmenen vuotta ulkomailla. Tiedän kyllä, mitä, mitä riippumattomuus ja puolueettomuus tarkoittaa. Ja tiliverollisuus myös siksi sitten korostin en ole mikään yksinäinen kaupo, joka yksinään tekee asioita, vaan haluan olla täällä teidän ja kansalaisten edessä ja haluan toimia hyvin avoimesti, mutta hyvin puolueettomasti myöskin. Minulla ei ole epäilystäkään siitä, että tulen toimimaan yhtä puolueettomasti kuin nytkin suhteessa ranskalaisiin yrityksiin ja viranomaisiin ja näin edelleen. Data ja, kein, ja keinoäly, ja jos minulla olisi ollut vielä tähän D-henkin alkaa ABCn jälkeen, niin olisi puhunut datasta. Olen tehnyt paljon tämän asian kanssa töitä Ranskan tilitarkastustuomioistuimessa hyvin nopeasti sadan aikana ALV-karuselli ja voidaan välttää satoja miljoonia euroja niiden maksua sidosryhmien kanssa tietojen jakoon hyvin vaikea asia, erityisesti verokysymyksissä, jos ei voida luhe tätä dataa mahdollisimman laadukkaasti ja parhailla keinoilla välineitä, niin sitten tässä pelissä ei pärjätä. Tietokone eh, tai pelasi Shakia Gasparovia vastaan ja voitti uusi uusi eh, sukupolvi puolitoista tuntia aikaisemmin kone ei edes tuntenut eh, shakin sääntöjä. On todella voitava käyttää parasta keinoälyä niin, että päästään oikeille jäljille ja ymmärtää riskit, koska kaikkea ei voida tutkia. Tarvitaan prioriteetteja tutkimusta varten, jotka perustuvat riskianalyysille. Tähän me tarvitsemme keinoälyä. Ja sitten tämän puolesta ja vastaan tarvitaan tasapainoisia tutkimuksia. Ei voi olla niin, että ollaan vain hakemassa syyllisiä. Ei se ole mahdollista, koska sitten tulee vääristynyt kuva, vaan kaikki on otettava huomioon niin että ollaan varma siitä, että tapaus, johon loppujen lopuksi päästään, niin nämä oikeudelliset suositukset ovat vahvalla pohjalla jo, että, että tuomioistuimen viranomaisen ei tarvitse enää alusta asti tätä asiaa hoitaa. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin jatkaa tästä, miten voidaan välttää eturistiriitoja. Olafilla on vastuita jäsenvaltioiden suuntaan, samoin komission suuntaan, kun on kysymys hallinnollista asioista, joita tapahtuu komission sisällä. Mikä on suhde komissioon? Miten te tulette tekemään yhteistyötä komission kanssa? Myös ottaen huomioon, että komissio voi itse olla tutkimuksissa kohteena. Toisekseen, kun puhutaan esimerkiksi millä tavalla todisteiden keruu on tapahtunut viime vuosina joillekin jäsenvaltioille ja julkisille syyttäjille, tämä on ollut ongelma. Näettekö te mahdollisuutta ulkoisiin valvontoihin, kontrolleihin vai enemmänkin sisäiseen? <clears throat> conflict of interests and procedural guarantees. Eturistiriidat ja menettelytakeet. Kiitos kysymyksestä. On hyvin mielenkiintoista, että Olafilla on kaksi osiota, tutkimus ja ennaltaehkäisy, koska kyse on eri osioista, mutta niiden välille tarvitaan yhteyttä, koska tutkimuksesta voidaan oppia paljon – Ja jos ennaltaehkäisy on tehty hyvin, niin ongelmia on tulevaisuudessa vähemmän. Mutta tietenkin jos toimii tutkijana, niin tutkimusta tehdään riippumattomasta, riippumattomasti Olafin tutkimuksen alusta lähtien näin myös tapauksessa, joka tutkii komissiota. Näin on myös tänä päivänä. Eli pitää olla riittävän fiksu, jotta pystyy kuuntelemaan, olemaan yhteydessä – mutta samalla poliittisen tahoihin, mutta samalla tehdä tutkimusta aivan riippumattomasti loppuun asti. Todisteiden kerääminen ja menettelytavat. Suuria huolenaiheita minun mielestäni. Toivoisin, että kun vuoden 2013 asetusta, Olaf-asetusta, uudelleen tarkastellaan, löydetään tapa vahvistaa tätä, koska ei ole mahdollista, että kun on tehty hyvä työ, jotkut jäsenvaltiot siirtävät asian eteenpäin virastolle ja toiset eivät, vaan lähtevät tekemään samaa tutkimusta alusta alkaen. Aikaa kuluu paljon hukkaan ja enää päästä syytteeseen asti. Tällä hetkellä vain neljännes Olafin suosituksista etenevät ja kolme neljännestä niistä jää lopulta syyttämättä. Näitä tilastotietoja on muutettava aivan täysin. Kollegi Schalk, Sitten kollegi Schalk. Oui, bonsoir, monsieur Kruger, bienvenue dans cette... Kiitoksia ja hyvää iltaa, Herran Kryger, tervetuloa tänne. Haluaisin kysyä Olafin riippumattomuudesta. Kun katsotaan teoriapuolta ja tekstejä, niin havaitaan, että Olafin tutkinta toimii. Siitä on artiklat 345 ja äh, tässä komission päätöksessä artikla 11 ja 12 asetuksessa, jotka koskevat viraston tutkimuksia. Todellisuudessa tilanne on vähän monimutkaisempi todellakin. Joitakin vuosia sitten Ranskan senaatti julkaisi kertomuksen koskien riippumattomia hallinnointiviranomaisia. Lähinnä kyseessä oli ranskalaiset hallintoviranomaiset, mutta siellä käsiteltiin myös Olafia. Tämän parlamentin laatima raportti hyvin selkeästi veti Olafilta pois tällaisen puolueettoman viranomaisen luonteen ranskalaisten kriteerien mukaan. Olafin valvontakomitean ja Olafin välillä on aikamoiset riidat. Valvontahan, valvontakomitean tarkoituksena on valvoa se, että riippumattomuuskriteeristä pidetään kiinni. Näyttää siltä, että tästä tilanteesta ollaan aika kaukana. Jos katsotaan, millaisia lausumia valvontakomitea on usean kertaan antanut eri vastapuolten käyttämät sanamuodot olivat aika, aika rajuja. Edeltäjänne syytti eh, et, eh, valvontakomitean viimeistä kertomusta epärehellisiksi ja niin poispäin. Mitä aiotte tehdä, jotta tilanne voisi rauhoittua ja että voitaisiin antaa takeita eikä luoda epäilyksiä koskien riippumattomuuskriteerejä Olafin työn kohdalla? Tällainen tilanne luo todella valtavia sekannuksia ja se tulee hyvin kalliiksi eurooppalaisille veronmaksajille, koska kyseessä on myös menettelyjen valvonta vuoden 2014 asia vielä kaapein hyllyssä tuolla laatikoiden pohjalla. Euh, sur le comité euh, de, de supervision. Niin, tästä valvontakomiteasta minä todella toivon, että voimme saada palautettua edelmälliset suhteet ja uskon, että se on mahdollista. Tätä valvontakomitean johtaja on ollut seuraamassa kaikkia kunnistilaisuuksia, joissa tässä tähän mennessä olen ollut ja olen aina ollut hyvin suorasanainen. Olen yhtä mieltä kaikkien asioiden kanssa, joita valvontakomitea on ehdottanut, mutta myös oli selvää, että ei voida jatkaa tällaista kissahiirileikkiä ja leikkiä, että on jätet, annettu jotakin tietoja, joita ei annettukaan ja, ja vähän groteskillakin tavalla on hyödynnetty oikeudellista yksikköä. Tämä ei käy päinsä, vaan on tehtävä äh, äh, äh, yhteistyöntä niin kuin vuonna 2013 asetuksessakin vaaditaan. Nämä suhteet on palautettava myönteisiksi ja olen valmis kyllä eh, sopimaan työskentelytavoista valvontakomitean kanssa. Mitä sitten tulee riippumattomuuteen, minusta on hyvin kiinnostavaa, että on ikään kuin kaksi jalkaa riippumaton ja ri, ri, ri, ikään kuin ri, ri, puolueellinen jalka. Tämä mahdollistaa tutkintamaailman ja ennaltaehkäisevän maailman yhteistyön. Jos minun luotette ja annatte minulle Olafin johtotehtävän, niin tässä ei ole mitään ongelmaa ennaltaehkäisyn puolella ja politiikan mukaan ottamisen osalta ja, ja, ja petosten välttämisessä meidän pitää olla todella yksi, yhteistyötä tekeviä eikä, eikä riippumattomia. Kollega Novakov. Thank you very much, Chair. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Mr. Kruger, presidentti Macron on huomenna puhumassa täysistunnossa Euroopan tulevaisuudesta. Jo kampanjansa aikana hän aluksi hän puhui siitä, että unionia on uudistettava voimakkaasti. Vaikuttaakohan tämä teihin, jos teidät valitaan Olafin johtajaksi? kun ajatellaan näin suurten uudistusten toteuttamista Olafissa. Kiitos. Thank you very much. I think, uh... Kiitos. Olafin agenda on jo hyvin uh, raskas. Eppo kahdessa vuodessa asetus parin kuukauden kuluttua. Ihmisiä motivoitava uusiksi ja kansalaisten tunne siitä, että korruptiota ja petoksia enemmän kuin kymmenen vuotta sitten – ja tänä vuonna on tulossa myös kertomus, jossa ei tule olemaan yhtä hyviä uutisia Olafista. Joten työpöytäni on aika täynnä. Tiedän, mitä tehdä tulevina kuukausina ja miten jatkaa seitsemän vuoden, tai menestyä seitsemässä vuodessa. Me tarvitsemme rakenteellisia muutoksia eurooppalaiseen projektiin ja Olafissa palvelessani osallistuisin aktiivisesti. Mutta unohdin tässä myös monivuotisen rahoituskehyksen, jossa Macron on ollut äh, hyvin äh, aktiivisesti mukana. Se on hyvin mielenkiintoinen kysymys ja keskustelut odottavat vielä tulevaisuudessa, koska jos äh, meillä on esimerkiksi budjettiongelmia, niin silloin Olafin tutkimukset ovat tiukempia kun me käyttämään tekoälyä myös. Uh, <coughs> thank you, uh, Kiitos puheenjohtaja, kiitos Kruger tähän mennessä. Minua kiinnosti kovasti Olafin valvontakomitea kysymys. Yhteistyössä Olafin ja valvontakomitean välillä on ollut paljon kysymyksiä aikaisemmin, mutta kysyisin teidän kannaltanne, mitkä mielestänne ovat olleet suurempia ongelmia? Miksi tämä suhde on ollut näin suurissa ongelmissa ja miksi ne raken- miten ongelmat ratkottaisiin. Ja toinen kysymys Eppoon liittyen. Kaikki ovat sitä mieltä, että päällekkäinen työ pitäisi välttää Olafin ja Eppon välillä. Miten huolehtisi siitä, että päällekkäisyyttä ei synny? Kiitos oikein paljon. Lähtisin Eppo-kysymyksestä liikkeelle. Päällekkäisyydestä on keskustelussa puhuttu paljon. Mutta jos ajatellaan oikeusviranomaisia, jotka keskittyvät taloudellisiin rikoksiin, niin ennen kuin siirretään tapaus, syytteelle on huolehdittava siitä, että tapaus on hoidettu oikein. Se on tässä kaikkein tärkeintä. Tässä tarvitaan paljon hienosääntöä, koska jos käytetään liikaa aikatapaukseen, jos luovutetaan se eteenpäin liian myöhään, niin vaarana on se, että – siellä on liikaa hallinnollista menettelyä. Siellä tehdään työ sitten uudestaan. Tai jos tehdään ihan niin kuin asetusta luettaessa voitaisiin ajatella, olisi tietty puoli, jota käytetään. Ja nyt tietenkin katsotaan myös terrorismin rahoituskysymyksiä, joten Tarvitaan paljon kokemusta ja hienosäätöä. Lisäksi se, että Eppo voi pyytää meitä tekemään työtä, täydentämään tietoja ja niin edelleen. Tässäkin tarvitaan parempaa hienosäätöä. Emme voi niin helposti puuttua näihin juridisiin menettelyihin. Ja valvontakomitea kysymys, ensimmäinen kysymys. Parikin eri asiaa. Tiedon puute ensinnäkin tällaista voida sallia. Meidän on oltava paljon avoimempia valvontakomitean suuntaan. Toisaalta valvontakomitean vaatimuksista jotkut menivät liian pitkälle. Joten tällaiset työsuhteet pitää järjestää niin, että kaikki kunnioittavat tehtäviään. Kiitos, puheenjohtaja. Minulla on kysymys eh, komission eh, valvonta ei toimi on oikein hyvin, eikä tilintarkastuksissa löydetä ongelmia, ja ne ongelmat, joita löydettiin, löydettiin Olafin tutkimuksissa. Mitä te ajattelette tällaisesta tilanteesta, että monet tarkastukset eh, olivat, vietiin päätöksiä ja tulokset olivat negatiiviset, ja sitten Olafin tutkimusten jälkeen lopputulos onkin positiivinen, eli siis oli petos kysymyksessä. Onko... Pitäisikö tässä parantaa informaation vaihtoa Olafin ja komission kesken? Ja millä tavalla Olafin tutkimusprosessit voitaisiin tehdä näkyvimmiksi ja avoimiksi? Kiitokset vastauksesta. Kiitos. Otit esiin hyvin tärkeän asian. Olin kun olin aika järkyttynyt siitä silloin, kun ryhdyin Olafin ehdokkaaksi, kun näin, mikä epätasapaino tässä oli suositusten ja todellisten tekojen välillä. Osa tätä on varmaankin se, että tässä puuttuu tietyt menettelyt. Minä en tule sulkemaan yhtäkään juttua ennen kuin ymmärrän näiden ihmisten kannan ja ennen kuin olen varma, että he ymmärtävät minun kantani. Koska jos lähettää raportin, joka sitten sisältääkin faktavirheitä tai asioita, joka ei koskaan suostuta esimerkiksi äh, korvaussumman määrä. Silloin on todella vaikea saada tätä toimimaan, koska silloin ollaan eri mieltä jo heti alusta alkaen. Ja tämä johtuu vuoropuhelun puutteesta. Ja monet näistä painajaisista voitaisiin välttää kuuntelemalla enemmän ja käymällä avoimempaa vuoropuhelua. Kollegi Ačiū, gerbiama pirmininkė, gerbiamas kandidatė. Kiitoksia puheenjohtaja. Tikslas ir darbas ir taip, tame tarp ir jūsų būtų tai. Näyttää siltä, että meidän ja teidän tärkeimpänä tavoitteena on varmistaa, että petostapauksia olisi tulevaisuudessa yhä vähemmän. Jotta näin kävisi, on tarpeen saada läheisempää yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa Niitä on nyt, 20, pian, nyt niitä on pian 27 ja jokaisessa jäsenvaltiossa joka neljäs vuosi järjestetään parlamenttivaalit ja mm, eduskun, parlamentit ja hallitukset muuttuvat ja toimintapolitiikka sen myötä. Ettekö ole sitä mieltä, että tulevaisuudessa meidän olisi varmistettava, että Olaf tekee tiivimpää yhteistyötä työtä hallitusten ja jäsenvaltioiden päämiesten kanssa niin, että voitaisiin saada muotoiltua yhteisymmärrys siitä, kuinka voidaan ennaltaehkäistä näitä toimia, jotta voitaisiin sopia siitä, että Olaf voisi saada käsinsä tietyt tiedot, joiden perusteella Olaf voisi itse päättää ilman kenenkään lupaan tutkimusten aloittamisesta. Oletteko sitä mieltä, että tämä on aika vaikea tehtävä? Thank you very much. Yes, it is a very uh, difficult... Niin, tämä on hyvin vaikea tehtävä, mutta kyllä meidän on tähän varmasti, varmasti pureuduttava. Jäsenvaltioiden rooli meno- ja koulupuolella on hyvin merkittävä. Meillä on suuria eroja jäsenvaltioiden välillä – petosten torjuntayksiköt jäsenvaltioissa eivät ole kovinkaan käytettyjä. Ja tämä on tilanne, johon haluaisin puuttua. Meidän olisi tehtävä työtä paljon paremmin toimivassa verkostossa niin, että varmistettaisiin se, että kun jossakin jotakin hyviä ajatuksia keksitään, niin voimme sitten puhua näistä hyvistä käytänteistä muuallakin jos on esimerkiksi ongelmia Olafin tutkimusvaltuuksien täytäntöönpanossa tai sen raporttien todistusarvosta jossakin ja jossakin muualla on löydetty tähän ongelmaan ratkaisuja, niin voimme sitten löytää ratkaisuja, joita voidaan soveltaa kaikkialla. Ongelma on siihen, että me emme oikein näe näitä pitkiä kaaria. Jotkut jäsenvaltiot ovat hienosti edistyneet eh, petosten ja korruption estämisessä, mutta emme katso tilannetta järjestelmällisesti, vaan katsomme vain tapaus, tapauskohtaisesti yksittäistapauksia eh, näkemättä koko kuvaa ja koko tätä historiaa, ja tähän haluaisimme puuttua. Kiitos. Minä käytän EVP-slotin. Minulla on kolme kysymystä. Mitä kokemuksia teillä on poliisitutkimuksista. Toinen kysymys, minkä roolin te näette eh, clearinghouse-menettelyssä? Eli nämä kuukausittaiset keskustelut komission ja pääsihteeristön kesken Olaf-tapauksista komissiossa, eli siis komission virkamiehillä. Eli tässä on kysymys eh, viran riippumattomuudesta. Ja kysymys, eh, tukeeko Ranskan hallitus teidän ehdokkuuttanne? I start with the last question. Lähden viimeisestä kysymyksestä. Totta kai, toivon, että näin on. Mutta en ole Ranskan hallituksen päätöksen mukaan ehdokas. Minä tutkin iPhonea ja löysin, että täällä oli virka, joka sopi täysin minun osaamiseni ja siitä lähti ehdokkuuteni liikkeelle. Clearinghouse menettely, hankala kysymys, koska voidaan ajatella, että tässä vaikutaan, vaikutetaan tutkivan viranomaiseen, mutta samalla pyritään huolehtimaan siitä, että vuoropuhelu, josta puhuin, ja se, miten tutkimus esitetään. Kyse ei ole sitä, että samassa salissa istuessa ollaan samaa mieltä tai lähtee salista ja ollaan sitä mieltä, että pitäisi unohtaa omat velvollisuudet ja mandaatti. Erityisesti ajattelen tässä poliittisesti vaikutusvaltaisia henkilöitä. Joskus on tutkijoita, tutkintoa toteuttava ja jotka eivät toteuta tehtävään. Toiset hermostuvat ja pyrkivät löytämään sieltä jotain, vaikka mitään löydettävää ei ole. Meidän on huolehdittava sitä, että menettelytapaa kunnioitetaan ja että tutkimus tehdään samoin kuin muissa tapauksissa ja clearinghouseista voi olla tässä apua. Poliisitutkinnasta kahtalaista kokemusta. Minulla on yhteyksiä lainkäyttö viranomaisten kautta. Ja tätä kautta olen yhteydessä poliisitutkintaan. Tämä on siis normaalia työtä, jossa olen epäsuoraan yhteydessä poliisin tutkijoihin. Ja nyt olen kerännyt siis kokemusta näin oikeusjärjestelmän kautta. Ja olen myös valvonut poliisia itse alkuaikoinani koska tämä liittyy työhöni aluksi. Siinä miten poliisi käyttää julkisia varoja. Kiitos. Näin olemme käyneet loppuun tämän kuulemisen. Kiitokset tästä. Ja me jatkamme välittömästi eteenpäin. Wir haben den Herrn Litzke als letzten. Ja sitten äh, Andreas Nitsken on viimeinen. No, in front of the door. Thank you so much. können gleich anfangen, wenn Sie... Voimme jatkaa heti kun te haluatte. Oletko heti kun olette tarpeeksi pitkälle? Olkaa hyvä. Uh, distinguished delegates, distinguished members. Arvoisat parlamentin jäsenet, minulla on etuoikeus esitellä ajatuksiani, jos minut valittaisiin Olafin johtajaksi. Ensimmäinen kysymys on, mikä on suhde Olafin ja Eppon välillä. Eppon rooli on määritelty selkeästi siinä, kun on määritelty, miten suojella rikosoikeudellisiin keinoin yhteisöjen etuja. Ja Eppo-asetuksessa ei mitään päällekkäisyyttä, vaan täydentäviä rooleja. Rikos tutkinta ja syytteen saattaminen Eppolle Olafin rooli muuttuu. Olaf keskittyy hallinnollisiin menettelyihin tulevaisuudessa, tutki myös EUn henkilöstöä ja osittain myös sitä, miten keskitetysti hoidetaan tukivaroja ja tiettyjä alv-petoskysymyksiä. Tuleva työ liittyy enemmän siihen, miten johdonmukaisesti politiikka toteutuu, miten voidaan kerätä tehokkaasti tietoa. Artikla 101 EPPO asetuksessa on hyvin selkokielinen. Siinä puhutaan helpottamisesta ja koordinoinnista, EPPOn tukemisesta. Joten kilpailuasetelmaa ei ole ainoastaan selvyyttä. Tämä tarkoittaa Toisaalta omalta osaltani, jos minut valitaan tähän tärkeään virkaan, että minun pitäisi ottaa huomioon, mikä vaikutus tällä on Olafin henkilöstöön. Olen tehnyt monien Olafin työntekijöiden kanssa työtä. Olen ylpeä heidän työstään. Ja he haluavat mielellään olla ylpeä tällainen semisyyttäjävirasto. virasto jos henkilöstä leikataan tulevaisuudessa, niin tämä saattaa luoda pelkoja. Johtaa siihen, että henkilöstö ei ole tyytyväistä ja tässä on vain yksi mahdollisuus eteenpäin. Jos minut valitaan tähän virkaan, minun on tarjottava henkilöstölle uusi varmuus siitä, että heidän tehtävässä on tärkeä. Tämä liittyy urakehityksen kehityksen esimerkiksi sen, että siirrytään EPPON ja toimien pitää olla sujuvampia tulevaisuudessa ja tukevampia. Mitä voin tuoda tähän tuo työhön henkilökohtaisen osaamisen ja kokemukseni pohjalta? Tämä rooli, että Olaf siirretään uudelle aikakaudelle toimivan Eppon kanssa. Vaatii malttia ja johtajuutta. Malttia hankalina aikoina. Tämä on minulle tuttua koko uraltani. Tätä työtä olen tehnyt WHOssa ja YKssa rauhanturvatehtävissä WHOssa. Esimerkiksi pyritään katsomaan siirtymää vanhan ja uuden johdon välillä. Tätä työtä täydentää totta kai maltillinen lähestymistapa, kun ajatellaan muita eu toimielimiä, kuten teidän omaanne. Olen ymmärtänyt, että suhde ei aina ole ollut kaikkein paras. Aika on kulunut, mutta uusi Olafin rooli, kumppanuusrooli Eppon kanssa – antaa mahdollisuuden sille, että ei kiistellä toimivallasta, vaan no, tehdään parempaa yhteistyötä. Vahvistetaan myös valvinta, valvontakomitean tehtävää, joka voi helpottaa Olafin tehtävää. Ja huolehditaan yhteistyöstä Olafin ja Eppon ja Olafin ja teidän valiokuntanne välillä. Mitä muuta voin tarjota? Minulle on kerrottu, että olen karismaattinen johtaja, pystyn motivoimaan joukkoa verkkojani ja pystynyt verkostoitumaan hyvin. Olafin johtajan tehtävä voi olla kovin yksinäinen tehtävä ja näin on käsittääkseni ollut. On tärkeää, että verkostoidutaan, ei ainoastaan Olafin johtaja, mutta mukaan kaikki Olafin henkilöstö, komission henkilöstö, teidän valiokuntanne, neuvosto. Minun oveni on avoinna aina kun minun neuvojani tarvitaan, aina kun minä voin itse oppia hyvin selkeästi haluan sanoa, että minulla on opittavaa. Mitä muuta tuon? Olen tutkinut keskeisiä järjestöjä vuosien ajan 194 jäsenvaltiota, eri maiden perinteet, kulttuurit, uskomukset, näkemykset vaihtelevat kovasti. Ja ainoastaan Heillä, mutta päättäväisen johdon alla voidaan tehdä tätä työtä. Lähin maistraattista liikkeelle urallani ja tässä on kysytty sitä, miten voidaan suojella niiden oikeuksia, joita tutkitaan. Olen hoitanut tätä tehtävää maistraatissa. Siellä pyritään tasapainoilemaan siinä, että asetetaanko syytteeseen ja miten huolehditaan syytettyjen oikeuksista – Sitten eurooppalaisesta työstä aikaisemmin. En ole ollut EUn toimielimissä töissä enkä hallituksessa, mutta olen 15 vuoden ajan ollut YK töissä, erityisesti WHOssa. Eettiset kysymykset Jemenissä, eettiset kysymykset Syyriassa, nämä asiat ovat minulle tuttuja. Eurooppalaisen politiikan osalta olen 80 vuotta sitten johtanut YK EUn välistä task force-ryhmää ja olemme tutkineet Kosovossa Prisnan lentokenttää ja olen myöskin ollut puheenjohtajana tällaisissa tehtävissä minulla ei ole eturistiriitoja. Vastaan mielelläni kysymyksiin. Kiitos. Kiitokset ensin kollega Sarva. Thank you, Chair. Vielen Dank. Kiitoksia. Kiitokset teidän esityksestänne, puheenvuorostanne, herra Mnitsken. Minulla on kaksi kysymystä englanniksi teille. Euroopan tilintarkastustuomioistuimen rooli, näettekö te sillä roolia ja minkälaisen roolin te sillä näette Olafin tutkimuksissa? Pitäisikö sitä vahvistaa? Onko rooli tarpeeksi suuri? Ja mitä te teette asialle? Toisekseen avoimuus. Miten te suhtaudutte avoimuuteen kaiken kaikkiaan Olafin johtajana? Ja miten te näette, sitten tutkittavien oikeudet nykyisessä, ei niin avoimessa olavessa? Kiitos. Thank you, sir. Kiitokset teidän kysymyksistänne. Kysymys tilintarkastustuomiosta menee ihan Olafin uuden roolin ytimeen – eli nimenomaan tuki EPOlle ja tätä tulisi vahvistaa tai tämä tarvitsee vahvistettua yhteistyötä tilintarkastustuomioistuimen kanssa. Kaikessa työssäni YK ja WHO kanssa siinä ollaan tehty läheistä yhteistyötä. Ja minusta tämä on Euroopan unionissa hieman erilainen tilanne, mutta kun puhun verkostoista ja tuesta ja toimista, jotka ovat täydentäviä, niin tilintarkastustuomioistuin on yksi ensimmäisistä kohteista. Mitä tulee sitten avoimuuteen, avoimuus äh, kulkee myös äh, vastattavuuden kanssa. Eli miten äh, avointa Olafin työ on ja miten avointa sen tulisi olla. Meidän täytyy luonnollisesti kysyä myös yksittäisistä jutuista, jossa on myös salassapitovelvollisuutta tai muita rajoitteita. Mutta Olafin vastuu esimerkiksi valvontakomitealle ja tälle valiokunnalle. Sitä pitäisi vahvistaa. Ja käsittääkseni on myös tehty ehdotuksia jonkinlaisesta menettelytapatakuista. Tätä seuraan suurella mielenkiinnolla ja työskentelen teidän valiokuntanne mm, ajatusten mukaisesti siinä. Kollega Ajala. Tervetuloa tänne, herra Litske. Mikrofonit vielä päälle. Niin, ajattelin, että ymmärrätte hieman Espanjaa, kun olette olleet YKssa, mutta näin, että näin ei ole. Niin, halusin siis ensinnäkin tietää, Miten saitte tiedon tästä vapautumista paikasta ja miksi teitä kiinnostaa sitoutua Euroopan kysymyksiin? Tehän puhuitte täällä ammatillista profiilistanne, niin haluaisin tähän alkuun tietää, mikä on teidän motiivinne tässä, onko se vain ammatillinen. Ja toisekseen esititte täällä esimerkkejä koskien näitä vakavia selkkauksia. En nyt näihin mene, koska nämä ovat onnettomia tapauksia sekä Syyriä ja Kosovo, että myöskin tämä jälleenrakennussäätiö. Halusin oikeastaan enemmän tietää se, että mitkä ovat merkittävimpiä onnistumisianne petosten torjunnasta, millaisia tapauksella, että kertoo, että olette, jos olette saaneet äh, takaisin perittyä YK-varoja tai muita varoja, on meidän hän <laughs> historialliset ongelmat koskevat juuri näitä, että sijoitamme varoja jonnekin ja niin, niin sitten niitä käytetään väärin. Millaisia kokemuksia näistä on? Petosten torjunnasta, millaisiin toimiin olette ryhtynyt ja millä tavalla olette saaneet takaisin perittyä näitä varoja, minkä tyyppisistä varoista on ollut kysymys. Tunnetteko muuten henkilökohtaisesti Georgievan? Tämän haluaisin vielä tietää. Thank you very much. I will... Kiitos oikein paljon vastaan englanniksi, koska on myönnettävä, että olen hiukan hermostunut. Ensin kysytte, miten kuulin tästä. Yleisesti ottaen minulla on hyvät verkostot ja Olafin johtajan virka on luultavasti tärkein petosten vastainen tuimi maailmanlaajuisesti ehkä Maailmanpankin varajohtaja muuten, mutta olen 50 sitä mieltä, että olen valmis tulevan uuden askeleen. Ku, kuudes askel tämä haastattelu, on niin ylpeä jokaisesta askeleesta. Ja sitten menestyksestä. Olen oppinut, että tutkimuksia tehtäessä pitää olla maltia. En halua sanoa, että olen tehnyt tätä ja tuota ja saanut näin monta miljoonaa aikaiseksi. Kosovossa tärkeä kysymys, kun ei syntynyt sopimusta voimalaitoksesta. Ei saatu perittyä takaisin, tätä sopimusta ei syntynyt. Se ei ollut henkilökohtaisesti minun aikaansaannosta. Task Force, Euroopan unioni, YK, kaikki yhdessä tekivät tässä työtä. Muuten olen oppinut myös, että voidaan tehdä työtä pienin resurssein. 50 000 ja 100 000 dollaria oikeuslaitoksessa, oikeuskäsittelyssä on myös tärkeää. Jos pystyy vaikuttamaan tiettyyn järjestelmään ja saamaan tasavertaisemmin, paremmin valvottua inhimillisiä toimijoita. Tämäkin on menestystä. En ole sheriffi tai cowboy ja sano täällä sitä, tätä ja tuota. Jos haluatte kuulla lukuja, niin Kosovon voimalaitoskysymys, niin syytösten, petossyytösten osalta tämä hankinta peruttu ja muuta siinä tapahtui. En halua puhua kaikista yksityiskohdista, mutta se oli tärkeä tapahtuma. Kiitos. Kiitos äh, puheenjohtaja. Teidän CVnne on hyvin vaikuttava ja kun te puhutte siitä, niin en kuitenkaan näe kokemusta EU-asioista ja suurten järjestöjen johtamisesta. Joten äh, mitkä teidän pätevyytenne kompensoivat äh, äh sitten EU-asioiden puuttumisen ja suurten yritysten johtamisen? Sitten kysymys. Eh, Olafilla on 12 kuukauden benchmark näille tutkimuksille ja aikaisempi johtaja käytti 20 kuukauden eh, tutkimusaikaa, mikä oli ristiriidassa asetuksen kanssa. Mikä teidän lähestymintapanne olisi tutkimusten kestoon? Ja jos tutkimukset eh, ylittävät 12 kuukautta, miten varmistatte, että ne lyhennetään? Very frank question. Um, Kiitos tästä hyvin suorasta kysymyksestä. Vastaan hieman provokatiivisesti. Yksikön johtaja ei kykene hallinnoimaan enempää kuin 80 ihmistä. Joten kun puhutte johtajuudesta, niin kysymys kuuluukin, ketkä ovat nämä 80 ihmistä, jonka johtaja on. Minä näen sen vanhempana henkilökuntana Olafissa. Ja jos te puhutte minun johtajilleni, äh, maailman terveysjärjestyksessä 12 000 ihmistä, ei yhtä iso kuin EU, niin silloin saatte selville, että minulla on tapana aina astua askel eteenpäin, enkä sano koskaan, että olen tehnyt tämän jo, vaan, vaan tässä työssä on aina jotain uutta opittavaa. Toisekseen tutkimusten kesto. Ei ole ketään tutkivaa virastoa, jolla ei olisi ongelmia määräaikojen kanssa ja benchmarkien kanssa. Koska niiden lisäksi on myös asiantuntemus ja se, että on pakko tehdä työnsä oikein, vaikka se kestäisi päivän kauemmin. Ja olen täysin vakuuttunut siitä, että EPPON, Euroopan syyteviraston perustaminen ja Olafin välinen yhteistyö on pyrkimys taistella kaikki tutkimukset loppuun. Ja jos otamme tämän vakavasti esimerkiksi infor, tuolta, tuomio, tilintarkastustuomioistuimesta ja todellakin jaamme tämän informaation EPON kanssa, niin silloin me voimme lyhentää myös näitä määräaikoja. Kollega Stas, Kiitos puheenjohtaja. Se, mikä minua kiinnostaa nyt, on se, mitä te sanoitte kokemuksestanne Kosovossa – ja ennen kaikkea tätä tutkimusta äh, Kikistä eli Kosovon sähköyritystä ja Prishinan äh, lentokentästä. Koska oliko tämä jonkinnäköinen äh, tilintarkastus tarkastus, vai oliko kysymyksessä enemmän tällainen petostutkimus ja voitteko sanoa enemmän roolistanne tässä tutkimuksessa? So indeed, yes, the, the... Todellakin niin siellä oli tilintarkastus, jossa tuli ilmi nämä perustiedot ja todennäköisyydet ja punaiset liput, kuten tietääkseni tämä oli ensimmäinen YK on yhteistyöprojekti pääsihteerin alaisesti. Meillä oli täällä komitea, jota nimitettiin tutkimustyöryhmäksi, joka oli tällainen kaksi koinen elin siinä oli New Yorkin pää ja sitten Brysselin pää. Grüner sinne sitä johti kaksi operatiivista päätä, yksi EUn ja yksi YKn. Minä olin ensin varajohtaja ja sitten johdin tätä YKn puoliskoa läheisessä yhteistyössä EU-kollegoiden kanssa. Tiedämme, kuinka haastava tehtävä oli. Kaikki menettelylliset takia eivät olleet samoja esimerkiksi. Minulla oli kyllä, eh, eh, minulla on siis ensi käden tietoa EU-sta, ei täältä, mutta vahvasta yhteistyöstä. Kyllähän siellä hiertymiä oli, ei tämä ei ollut mitenkään helppoa yhteistyötä. Vähän kitkaakin oli kyllä, meillä taisi olla 15 tutkintoa ja 12 meni meni syyttäjänä, äsken kyseessä oli kansainvälinen syyttäjä. YKssa on muistettava, että tuolla nyt kyseessä oli YK hallinnollinen alue, jolla tämä tehtiin. Me, ja tässä olen itsekin mukana, koska olin tuolloin keskitason johtoa käytimme hallinnollista valtaa tällä alueella ja se toi valtavia vastuita meille. En sano, että kaiken ne teimme oikein. Suurin menestystarinamme varmaankin oli se, että löysimme yhteyksiä korruption ja muun tyyppisten tutkittavien rikosten välillä Kosovosta tuohon aikaan sotarikoksista esimerkiksi. Enkä nyt puhu tässä asiasisällöstä, vaan henkilöstä. Genau. Also Ich war da mit dem Olin Herr Böschin kanssa 2009 YKssa juuri ennen Eurooppa-vaaleja sen vuoksi, että YK ei saanut toteutettua yhtäkään näitä kansainvälisiä etsintäkuulutusta tai pidätysmääräystä. Ja se oli aikamoinen pettymys. Seuraavaksi Dennis de Jong. Kiitos puheenjohtaja. Kuulin, että te puhuitte tutkimuksesta ja oikeuksista, joita tutkijoilla on, mutta onhan sekin äh, näiden tutkittavien oikeus, että tämä tutkimus tapahtuu mahdollisimman nopeasti. Joten minua mm, kiinnostaisi tietää, mitä te mieltä te olette tässä äh, näistä menettelytapaoikeuksista. Te kannatatte niitä, mutta te tiedätte kuitenkin, että näin tapahtuisi siis sitten Olafin sisälle. Haluaisitteko te, että nämä tutkimukset tehtäisiin sisäisesti vai ulkoisesti? Ja mitä mieltä te olette valvontakomitean roolista sekä niistä jännitteistä, mitä siellä on ollut? Eli kolme kysymystä. Menestelytapa, oikeudet, sisäinen vai ulkoinen komite- valvonta sekä valvontakomitea. Kiitos oikein paljon Nämä ovat tärkeitä kysymyksiä. Sanoisin, että molemmat tutkimukseen liittyvät oikeudet ja menettelytapaoikeudet liittyvät yhteen. On katsottava, miten kysymykset esitetään, miten tietoa louhitaan, miten tutkintaa tehdään paikan päällä ja niin edelleen. Tukea tarvitaan totta kai ja käsittääkseni tällaisella on historiaa, mutta vankempi ulkoinen tietojen vahvistaminen ja Ymmärrän, että on ollut vähän eri ajattelutapoja valvontakomitean tehtävistä. Minulla ei ole kokemusta menettelytapojen valvonnasta. Olen ulkopuolinen, joka katsoo tätä ulkopuolelta. Kun sanon, että minulla on vankka verkostoitumistapa, niin tässäkin on kyse verkostosta. Ehkä kaikki kollegat eivät halua ajatella menettelytapaoikeuksia, jotka ovat jotenkin ristiriidassa tutkinnan kanssa. Tutkinta ei voi toimia hyvin, jos se ei huolehdita kyseisten henkilöiden taatuista menettelytapaoikeuksista. Eli kaksi vastausta, sisäiset ja ulkoiset. Kollega Valli, olkaa hyvä. Haluaisin esittävän yhden kysymyksen. Mikä on kantanne ajatellen Euroopan unionissa tapahtuvaa järjestäytyntä rikollisuutta ajatellen, oletteko sitä mieltä, että EU tekee tarpeeksi torjuakseen tätä, tätä varsinaista syöpää, joka meillä täällä eu on ja maailmassakin. Millä tavalla laillisin keinoin voitte tätä torjua? Kiitos tästä kysymyksestä. Järjestäytynyt rikollisuus on todella keskiössä tässä, kun puhutaan EUn varojen käytöstä. Olaf menneisyydessä, enkä halua esittää syytöksiä, mutta kun ei ole ollut kunnollisia syyttäjän mahdollisuuksia, eli voi puuttua tämän, koska kun Olaf tuotti jotain todisteita, niin jäsenvaltioissa ei hyväksytty näitä todisteita. Tämän kanssa jouduttiin elämään ja siksi Eppon luominen on tärkeä edistysaskel, koska nyt suljetaan tuo aukko, joka oli syyttämisen osalta, järjestäytyneen rikollisuuden osalta. Järjestäytynyt rikollisuus on mukana EPPO asetuksessa ja direktiivissä unionin taloudellisten etujen suojelemisesta. Ja tämä on hyvä esimerkki siitä, miten EPPO onnistuessaan te- ja tekisin kaiken, jotta se onnistuu, jotta jokainen euro olisi tärkeä, että nähtäisiin kansalaisten edut. Kyse on rajat ylittävistä suurista rahasummista tyypillisesti. Yleensä tämä ei toimi ilman yhteistyötä kansainvälisten, kansallisten lainvalvontaviranomaisten kanssa. Tässä pitää katsoa tuloksia. Ja Olafin on luovuttava tästä käsityksestä, joka Olafilla on itsestään ikään kuin syyttäjänä tehtävä yhteistyötä kansallisten viranomaisten kanssa, niin sitten varmasti tekee Eppon kanssa myös tulevaisuudessa. Kiitos. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin esittää teille kysymyksen koskien Euroopan syyttäjän virastoa. Me tätä erilaista kohtelua, kun ihmisiä tutkitaan ja niin se vaihtelee sen mukaan, onko kyseessä maa, joka on mukana tässä syyt, eurooppalaisen syyttäjäviraston tieleen toiset edustajat, jotka eivät ole näistä maista. Eli osa EU-maista eivät tule tähän mukaan. Eikö tässä ole se vaara, että tutkimusten auktoriteetti heikentyisi? Esimerkiksi puolustusoikeuksia pidetään tärkeänä niissä valtioissa, jotka ovat tässä mukana. On siis kansallisia, jotka, joita tutkitaan, jotka tulevat hyötymään näistä takkeista tietyssä asiassa, kun taas samantyyppisessä asiassa muista maista tulevat kansalaiset eivät tulisi hyötymään näistä samoista takkeista. Eikö tässä ole se vaara, että heikennetään loppujen lopuksi näiden päätelmien ja tutkimusten voimaa? No, tähän kysymykseen on vaikea vastata, koska se on poliittinen tilanne, jossa tietyt jäsenvaltiot ovat päättäneet, että eivät ne tule mukaan tähän syyttäjäviraston toimintaan. Ei Olafin johtaja voi tätä ongelmaa ratkaista. Olen aivan yhtä mieltä kanssanne siitä, että se, että 20 on mukana ja yksi on ulkona, niin tästähän tulee ongelmia kahdeksan, kahdeksan on ulkona. Kyllähän tämä on ongelmallinen tilanne. Nyt toki nämä tutkimukset ovat edelleen Olafin katon alla. Minun pyrkimykseni tulevaisuutta ajatellen olisi se, että, että saamme aikaan hyviä tuloksia ja teemme vakuuttavalla tavalla työtä Euroopan syyttäjävirastosta ja tällä olisi tällainen magneettivaikutus niin, että nämä nämä muutkin maat, jotka alussa ovat jääneet ulkopuolella, näkisivät hyvät tulokset ja, ja, ymmär- ja päättäisivät sitten harmonisoinnin puolesta. Tätä odotellessa, mikäli minut valitaan Olafin johtajaksi, Olaf tulee tekemään kaikkeensa, jotta voidaan varmistaa se, että Olafin eh, standard näiden kahden, kahdeksan poisjääneen maan kanssa ovat mahdollisuuksien mukaan tarvitaan siis todella samanlaiset tai identtiset olosuhteet näille kahdeksalle maalle kuin muillekin niin, että todellakin veltättäisiin tämä tilanne, josta edustaja puhui. Kollegin Novakov, bitte. Kollega Novakov. Thank you very much, Chair. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Nytke elämme paratiisin ja Panaman papereiden aikoja, mitä kaikkia papereita niitä onkaan. En niin oikein muista, mitä kaikkia papereita kävimme läpi. Elämme aikoja, jolloin halutaan salassa omistaa yrityksiä, yrityksiä omistetaan offshore, sitten siellä on jonkinlainen rahasto ja parikymmentä yritystä takana. Ja sitten ei ole mahdollisuutta tutkia epäillyn pankkitietoja – tilitietoja. Onko tämä avuksi, kun pyritään hoitamaan tällaisia tehtävästä, tällaisiin haasteisiin, koska Olaf ja tämä valiokunta ovat veronmaksajien parhaita ystäviä EU-ssa. Kiitos. Olen aivan yhtä mieltä siitä, että tämä valiokunta ja Olaf ovat veronmaksajien parhaita ystäviä. Jokaisella eurolla on arvonsa. Tulen pitämään tästä kiinni myös, mikäli minut tähän toinen valitaan. Tiliin, tiliin, tileihin pääsy Olafin vuotuisessa kertomuksessa tämä on mainittu, tiedän sen. Tämä kuulostaa houkuttelevalta, mutta sen, miten vastasin ensimmäiseen kysymykseen, se koskee tätä, tätä matkaa, e, joka koskee taas sitä, että Euroopan syyttäjä puuttuisi petostapauksiin, jossa, johon liittyy riittävät tiedot, joista juuri puhuitte. Euroopan eurooppalainen syyttäjävirasto on asetettava sellaisen aseman, jossa se voi päästä käsiksi näihin tietoihin ja voi yhteistyössä Olafin kanssa viedä nämä asiat äh, syytettäväksi kansallisella tasolla. Ja jos Olafissa on, Olafista on apua, niin se, se on hyvä ja huono pu, huono asia. En, en, en kannattaisi sitä, jos Olaf tekee tutkimuksia erillisesti ilman EPPO-direktiivin pohjalta tai asetuksen pohjaa ja pif direktiivin taustaa. Ja, Kiitos puheenjohtaja. Minulla olisi kysymys, joka liittyy ALV-petoksiin, jossa yhteistyön Olafin ja jäsenvaltioiden, kansallisvaltioiden kesken täytyisi olla selkeästi parempaa. Ja mitä tulee esimerkiksi sitten taas Saksan ajatuksiin Olafin toimivaltuuksista, mitä mieltä te olette tästä ja miten te parantaisitte suhteita Olafin ja jäsenvaltioiden kesken? Kiitos paljon vastaan kysymykseen englanniksi. Niin yleisesti ottaen, jos olen oikein ymmärtänyt, ALV-tutkimusten alle 10 miljoonan eikä rajat ylittävästi olisi edelleen Olafin kontolla. Tämä on keskeistä Olafin toimintaa ja Olafilla on tässä merkittävästi osaamista. Yhteistyölle sanon kyllä. En näe yhteistyötä ainoastaan tutkimusten alalla. Toivottavasti voin sanoa, että no, tutkimukset Olafista pyrkivät aina katsomaan, missä raha on. Kun rahaa lähetetään jonnekin, niin siellä on myös petosta. Ihmiset ovat sellaisia. Petoksia on enemmän tai vähemmän riippuen siitä, miten hyvin järjestelmä toimii. Nämä liittyy sääntelypuitteisiin, siihen, miten homogeeninen on järjestelmä – ja miten paljon luodaan porsareikiä kansallisesti tai kansainvälisesti, koska ihmiset, jotka haluavat petoksiin syyllistyä, lähtevät hyödyntämään näitä porsareikiä. Olaf minun johdollani olisi aina ennaltaehkäisyssä kumppani, samoin kuin lainsäädännössä, jossa pyrittäisiin vähentämään petosten mahdollisuuksia. Tämä on tärkeä tekijä. Puhuisin hyvin voimakkaasti tällaisen kehityksen puolesta. Kiitos. E Minä haluaisin kysyä teiltä, minkä tulevaisuuden te näette clearinghouse-menettelylle, joka merkitsee siis, tarkoittaa siis clearinghouse on, ovat nämä tapaamiset Olafin ja komission pääsihteeristön kesken, jossa on kysymys Olafin tutkimista tapauksista, jossa on kysymys komission virkamiehistä. Joten mitä mieltä te olette tästä tämä riippumattomuudesta? Ja toinen kysymys. Ymmärsin tämän Kosova-tapauksen, mutta siitä nyt on jo 16-17 vuotta. Mitkä ovat teidän kokemuksenne poliisityöstä sen jälkeen? Ensinnäkin tästä house kysymyksestä Tietenkin ymmärrän, että kun tutkimukset ovat päättyneet ja puhun tässä EU-henkilökunnasta, voitaisiin keskustella näistä suosituksista, joten kanssa kun tutkimus on vielä kesken niin kauan, kun se ei ole saatettu päätökseen, on selvää, että Olafilla on tutkimus tutkimusriippumattomuutta. Ymmärrän Olafin ja Olafin henkilöstökaavion, mikäli minut valitaan sen johtoon tavalla, jolla, että sillä on omat, omat vaikutuksensa. En koskaan aio tehdä mitään diidejä ja mitään alustavia keskusteluja, jotka eivät ole selkeitä, joiden kautta ei täysin pidetä kiinni tutkimusten riippumattomuudesta. Viimeisten 25 vuoden ajan olen näin toiminut. Yhteistyömme poliisitutkimusten kanssa viime aikoina tästä asiasta siis Yhdessä lauluksessa voin sanoa, että nyt keskityn eettisten ja tällaisten riskinhallinta noudattamiskysymysten takia. Sitten poliisialan tutkimuksista viimeisten kymmenen vuoden aikana olemme viitanneet tapauksiin, jos, jos on ollut mukana eri oikeudenkäyttöalueita Euroopan unionin ulkopuolella – ja minun roolinani on ollut seurata näitä tilanteita myös sel- sellaisissa maissa, joissa on oikeusjärjestelmä on hyvin heikko. Menestystarinoista en oikeastaan voi kertoa, koska monet näistä äh, tapauksista valoivat tyhjään. No, tässäpä nyt sitten näistä viimeaikaisemmista kokemuksista. Much, vielen Dank. Kiitos oikein paljon. Tämä oli kovin mielenkiintoista. Kiitän teitä siitä, että tulitte luoksemme kuultavaksi. Me jatkamme tästä nyt suoraan. Annan ryhmille viisi minuuttia aikaa tässä nyt keskustella ja sitten äänestämme. Keskeytä kokouksen viideksi minuutiksi. Becoming <laughs> work.